Okei, okay, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitamme valiokuntakokouksemme toisen osan tällä viikolla. Toivotan kaikki tervetulleeksi myös ne, jotka seuraavat kokousta internetin välityksellä varmasti kaikki tietävätkin, että nämä kokoukset menevät suorana lähetyksenä verkkoon. Ensimmäinen kohta on esityslistan kohta 13. Tietyt Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyt. Esittelijämme on Adam Seinfeld. Hänelle annankin suoraan puheenvuoron. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, witam państwa bardzo serdecznie. Jak... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kuten tiedätte, meidän on nyt päätettävä parlamentin ja neuvoston asetuksesta, joka käsittelee tiettyjä EUn ja Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyitä. Varmasti tunnettekin tämän menettelyn. Tässä on kyse, kyse tullikiintiöistä tietyille maatalous- ja kalastustuotteille, jotka tulevat Kosovosta. Nämä tuotteet voivat tulla EUn markkinoille normaalia alhaisemmilla tulleilla. Meidän on nyt tässä sovittava tietyistä säännöistä, jotta voimme hallita näitä tullikiintiöitä ja jotta voimme myös valvoa niitä. Tämän kaiken löydätte tästä asetuksesta. Siinä ei ole minkäänlaisia ongelmia, asia ei siis ole kiistanalainen. Minulle ei ole ilmoitettu mistään kritiikin aiheesta. Minulla on vain yksi tarkistusehdotus johdanto-osan kappaleeseen kolme. Ja siinä nimittäin haluaisimme korostaa, että Euroopan parlamentin rooli on hyvin tärkeä, kun hyväksytään täytäntöönpanosäädöksiä. Tämä tarkistus johdanto-osan kappaleeseen kolme on tullut myös neuvostossa hyvätyksi, joten, hyväksytyksi, joten en usko, että tässä kohtaa tulee ongelmia. Voimme siis minun mielestäni suhtautua tähän myönteisesti. Kiitos. Sitten annakin varjo esittelijälle puheenvuoron ensi, ensiksi edustaja Dantti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Ja minä olenkin jo sanonut, että tammikuussa on hyväksytty tuo assosiaatiosopimus unionin ja Kosovon välillä vahvistaaksemme yhteistyötä ja parantaaksemme suhteitamme kuitenkin tuohon statukseen sen enempää puuttumatta. Ja tässä sopimuksessa on tiettyjä sääntöjä, joiden pohjalta parlamentti ja neuvosto tämän komission ehdotuksen tulevat hyväksymään tämän, josta nyt juuri keskustelemme. Suhteellisen nopeasti tässä on edetty, jotta voidaan hyväksyä nuo kiintiöt mahdollisimman pian, jotta tekstiä voi, teksti voidaan saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tämä on ensimmäinen sopimus, joka on Kosovon ja unionin välillä tehty, ja siinä on hyvin merkittäviä ja olennaisia Euroopan unionin integraation tielle johtavaa, johtavia sääntöjä sisämarkkinoista, julkisista hankinnoista, kuluttajan suojasta ja sen sellaisesta kaikista näistä kohdista, jotka sisämarkkinoille ovat aivan elintärkeitä. Näin yhteistyön kautta voimme varmaankin rohkaista Kosovoa ja myös sitten alueen taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä edistää ja luoda sinne vakautta. Kiitokset esittelijälle. Toivon, että tämä saadaan nopeasti hyväksyttyä enemmistöllä. Kiitos muut varjoesittelijät eivät ole paikalla. Haluaisivatko muut kollegat käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Ilmeisesti ei, joten annan puheenvuoron komissiolle. David Lönn NIE-pääosastosta. Ole hyvä. Thank you. Kiitos hyvin paljon puheenjohtaja ja kiitos tilaisuudesta käyttää puheenvuoro. Pidämme arvossa sitä tukea, jota parlamentin ovat tänään ilmaisseet täällä ja tukisin kommentteja, joita esittelee varistelivat esittäneet vakautus- ja assosiaatiosopimus on ollut voimassa vuodesta 1. huhtikuuta 2016 tämän asetuksen myötä ja yksityiskohtaisten toimivalmääräisten mukaisten osalta, jotka liittyy ennen kaikkea kalastuskiintiöihin, voidaan jatkaa toimintaa ja tämän, sitten tämä vakautus ja asioitus tekee tästä yhä tuntuvampaa todellisuutta ja näistä nopeuttelua me käsitelleet asiaa parlamentissa ja neuvostossa. Ne on, on, tämä on nyt tulossa esille päivä sen jälkeen, kun julkaistiin laajentumispaketti ja päivä ennen kuin komission jäsen Hahn matkustaa Pristinaan, joten pidän todella arvossa tämän talon tämä tukea. Thanks a lot. Kiitos paljon. Nyt esittelijä saa vielä puheenvuoron. No cóż, dziękuję bardzo za, e, za te wszystkie wypowiedzi. Kiitoksia kaikista näistä huomioista. Ne osoittavat jälleen kerran, miten tärkeää on, että mahdollisimman nopeasti hyväksymme tämän asiakirjan. Haluaisin vielä muistuttaa Sanon tämän nyt kaikille täällä salissa läsnä oleville, mutta myös kaikille, jotka muuten kuuntelevat. Sanoisin vain, että 11. marraskuuta keskipäivään asti tarkistuksia voi esittää ja sitten voimme tämän työn viedä päätökseen. Kiitos. Aivan totta. Kiitos esittelijälle todellakin 11. marraskuuta keskipäivällä on tarkistusten jättämisen määräaika ja 28.–29. marraskuuta kokouksessa me äänestämme asiasta. Näin olemme käsitelleet esityslistan kohdan 13. Siirrymme kohtaan 14. Siinä otsikkona on kohti EUn ja Turkin välistä uutta kaupankäyntikehystä kahdenvälisen välisen kaupan edistämiseksi ja tulliliiton uudistamiseksi. Mehän olemme jo useaan kertaan puhuneet siitä, että on tarpeen uudistaa tulliliittoa. Turkin kanssa myös komissio on aloittanut työn ja tehnyt ehdotuksia tulliliiton uudistamisesta ja kahdenvälisistä kauppasuhteista – Eli on siis alettu myös käsitellä Tolliliiton uudistamista. Tietysti asiaan liittyy poliittisia haasteita, kun kyse on Turkista, eli on nyt kyllä aivan oikein puhua suhteestamme Turkkiin myös kauppasuhteissa. Ja siksi me olemme aloittaneetkin asian käsittelyyn. Esittelemme on David Borelli. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä työasiakirjan eteen. Hän saakin nyt puheenvuoron. Ole hyvä. E- Kiitokset puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että minun tehtävänä, niin nyt on juuri mahdollisimman selkeästi kertoa teille siitä, minkä laista uutta kauppasopimusta on tarkoitus laatia Turkin kanssa. Millä tavalla kauppa suhteitamme Turkin kanssa muotoillaan. Aluksi kuitenkin haluaisin esittää yleislaatuisen huomion kun ajattelemme vapauden ja ihmisoikeuksien tilannetta Turkissa viimeisimpien kuukausien aikana. Eli me seuraamme tietysti tarkkaa silmäisesti koko tilannetta Turkissa. Ja tässä nyt on kyse ensimmäisestä askeleesta yhteistä kieltä e- etsiessämme Turkin kanssa näissä kauppasuhteissa. Kuitenkin uskon, että tulokseen voidaan päästä. Tietysti me näissä neuvotteluissa kauppa-asioihin kiinnitämme huomiota, mutta emme halua tietenkään unohtaa arvoja ja me haluamme välittää kauppapolitiikassamme myös näitä yhteisiä arvojamme. Näin onkin hyvin merkittävää ää, toimia siten kuin minä ja, ää, ja varjoesittelijät ovat esittäneet. Ensiksi tietysti me tarkastelemme Turkin kehitystä ja sääntöjen täyttämistä ja ensiksi kiinnitämme huomiota siihen, minkälaisia tavoitteita me asetamme Turkille me, e, e, ja me emme voi puuttua tietenkään sellaisiin asioihin, jotka eivät kuulu meidän varsinaiseen mandaattiimme. Meidän täytyy noudattaa kahta selvää suuntaviivaa, eli omaa eh, intan mandaattiamme noudattaa tietenkin ja komission määrittelemiä rajoja. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa, että toimintamme eh, rajoittuu tähän strategiseen kauppahankkeeseemme kokonaismaailmassa. Me emme voi siis poiketa noilta perussuuntaviivoiltamme. Meidän täytyy näin muistaa lisäarvoa tuoda aina unionitoimilla myös rajojemme ulkopuolella. Ja näin me muistamme, että millä tavalla tulli, tullihelpotukset ovat palvelleet talouskasvua sekä Euroopan unionissa että Turkissa. Turkin ja Euroopan unionin taloudet ovat hyvinkin toinen toisiinsa linkittyneet. Ja täytyy muistaa, että riippumatta siitä, minkälaisen päätöksen nyt sitten teemme, meidän, niin meidän täytyy seurata tulevien vuosien kehitystä äh, Turkista. Varmasti te kyllä tiedättekin kaiken, mitä aion tässä sanoa, mutta kiinnitän kuitenkin huomiota kahteen prioriteettiasiaan. Tulli unionin unioni on edelleenkin ainoa rakenteellinen kanava suhteissamme Turkin kanssa. Se on myös ainoa kanava kansalaisyhteiskuntaan Turkissa. Ja me olemme saaneet muun muassa kuulla äskettäin kurdipuolueen ehdotuksia ja ajatuksia. He olivat täällä parlamentissa vierailulla ja siinä yhteydessä puhuttiin myös tulliasioista. Turkki näyttää nyt nimittäin sulkevan ovensa monella tavalla. Ja sitten tässä tietysti on myös tuo Kyproksen ongelma aina kantona kaskessa, kun puhumme Turkin kanssa. Eli me emme voi missään tapauksessa nyt toimia vain noin yksistäin. yksittäin. Meillä on aina nämä, tämä historian taakka mukanamme. Mutta Euroopan ja Turkin taloudelliset toimijat ovat kuitenkin toivoneet tällaista sopimusta. Me olemme valmistelukokouksissa saaneet näitä talouden toimijoita kuulla. Ja toisaalta jos ajattelen Turkin hallitusta, Turkin hallitus on turvautunut erilaisiin säädöksiin, joilla otetaan käyttöön erilaisia tullia ja tullimaksuja ja muita sellaisia, jotka itse asiassa tulli unionin sääntöjä rikkovat täysin ja Turkki on toiminut omapäisesti myös suhteessa kolmansiin valtioihin. Minkäänlaista yhtenäisyyttä ei näytä olevan Turkin päätöksissä. Ja jos sitten ajattelen äh, Turkin viimeistä kehitystä, niin oikeudellinen puitoisto tarjoaa meille seuraavat vaihtoehdot. Me voimme pitää kiinni status quoosta, eli siitä sopimuksesta, joka vuonna 1995 on tehty muuttamatta sitä millään tavalla. Toisaalta me sitten voimme vähän uudestaa tätä tulliunionia Turkin kanssa ja sitä sitten vähän operatiivisemmaksi saada ja vähän tasapainoisemmaksi saada. Ja sitten me voimme myöskin korvata sen tällaisella vapaakauppasopimuksella äh, sen tyyppisesti kuin edellisetkin sopimukset muidenkin valtioiden kanssa on tehty. Ja lisäksi voitaisiin ottaa myös muita sellaisia sektoreita tähän mukaan, joita ei ole tuossa tuliunionissa vielä aikaisemmin ollut. Me odottelemme komission äh, äh, vaikutusten arviointia ja myös sitten saamme talous- ja sosiaalikomitealta tähän lausunnon. Ja minä kiinnittäisin huomiota siihen, että meidän täytyy arvioida tuota komission mandaattia tietysti institutionaalisessa kehyksessä, eli intavaliokunnan näkemyksessä, mutta meidän täytyy nähdä se kokonaiskuva, joka Euroopan unionilla on lisäarvon ja poliittisen institutionaalisen kehyksen rakentamisessa kaikkialla maailmassa. Eli meidän täytyy esittää konkreettisia, täsmällisiä ehdotuksia unionia ja suunnitelmaa varten ja toisaalta toisaalta sitten pyrkiä yhteiskunnallista puolta vahvistamaan ammattiyhdistysliikettä Turkissa ja mm, näin vaatia edistysaskelia myös noilla aloilla ennen sopimuksen allekirjoittamista. Näin siis meillä on suuri haaste edessämme, mutta toivon, että tällaisen eh, historiallisen haasteen pystymme ratkomaan ja saamme sitten hyvän sopimuksen sekä unionin että Turkin kannalta. Kiitos. Ensiksi annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensiksi Fabriks EPPstä. Kiitos, Bernd. Niin, olen pitkälti yhtä mieltä siihen, mitä herra Borelio sanoi, koska nykypuitteet EUn ja Turkin suhteissa ovat peräisin vuodelta 1995 ja tämä on pitkä aika. Nykyolosuhteissa monet asiat ovat muuttuneet jos me haluamme aktivoida taloussihteitä, eikä pelkästään näitä, niin silloin meidän on mentävä eteenpäin. Totta kai paljon sivuvaikutuksia, mutta meidän täytyy pitää kiinni toimivallastamme, koska uudistettu liitto ei ratkaise kaikkia kysymyksiä, joita Turkin ja EUn välillä tällä hetkellä on. Mutta yleisesti, jos katsomme näköaloja, tie, joka on valittu, ehdotettu on oikea ja hyvä, koska se on se, mitä yrittäjät, viejät tarvitsevat ja myöskin ihmiset, jotka ovat työssä näiden alojen palveluksessa, joten otan mielenkiinnolla tietä eteenpäin tässä. Meidän tulee tämä ratkaisu tulliitto mahdollisimman pikaisesti pitäen mielessä, tietäen, että kaikki voi muuttua nykytilanteessa. Kuitenkin taloussuhteiden nostaminen ylimmälle tasolle tämän sopimuksen kautta lisäisi myös Euroopan unionin vaikutusvaltaa Turkin asioissa mukana tuna, talouden ja politiikan, ja se on hyvin olennaista nykyolosuhteissa. Thanks a lot. Kiitos. ST-ryhmän puolesta nyt edustaja Danti. Grazie, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Borrellia, eli esittelijäämme. Kiitos tästä työasiakirjasta. Se on hyvä pohja keskustelulle. Ennen kaikkea, kun otetaan huomioon ongelmat, joita kaikilla osapuolilla on Tulliliiton täytäntöönpanossa. Ensiksi pitää käsitellä nämä erityiset ehdotukset Tulliliiton uudistamisesta ja myös komission neuvottelumandaatti. Nyt tässä alustavassa vaiheessa haluaisin puhua näistä kauppasuhteista viimeaikaisten poliittisten kehitysten valossa. Ne ovat luoneet jännitteitä myös Euroopassa monista syistä, pitää ottaa myös maantieteellinen ulottuvuus huomioon. Turkki on niin lähellä Eurooppaa, että emme voi sulkea silmiänne, silmiämme tapahtumilta siellä, mutta emme voi sulkea silmiämme myöskään, koska puh- tässä puhutaan maasta, joka on jo jonkin aikaa jo sanonut haluvansa olla osa EU-prosessia, mutta tuo, tuo yritetty vallankumous kesältä on johtanut siihen, että poliittisia vastustajia on pidätetty ja yritetään saada uudelleen käyttöön kuolemantuomio. Eli oikeusvaltioperiaatteita on kyseenalaistettu. Turkki ei ole pystynyt etenemään myöskään, koska Ankaran pöytäkirja ei ole pantu täytäntöön. Turkin pitäisi kunnioittaa meidän arvojärjestelmäämme ja meidän pitäisi tässäkin tapauksessa ottaa esille. Meillä on tietyt kaupan välineet, joilla voimme yrittää saada tämän kumppanuuden oikeille, oikealle tielle. Se on tärkeää, jotta päästään uudelleen vakaaseen tilanteeseen. Kauppasuhteet unionin ja Turkin välillä kyllä ovat aina olemassa ja oikeudelliset kehykset näille suhteille ovat nyt vanhentuneet, joten meidän pitää hyvin tarkasti katsoa sitä, miten voimme ylittää nämä esteet, jotka esittelijä on kuvaillut, jotka siis estävät Tulliliiton täysimääräisen täytäntöönpanon. Meidän pitää tarkastella myös rinnanratkaisumenettelyjä. Ne ne ovat tärkeitä, jotta voimme taata sääntöjen noudattamisen. Samalla meidän pitää yrittää laajentaa kauppasuhteita myös uusille aloille, kuten palvelu, palveluiden alalle, julkisiin hankintoihin ja aloille, jotka koskevat kestävän kehityksen tavoitteita. Eli on nyt tarpeen saada uutta pontta tälle asialle ja korostaa vastavuoroisuutta, mitä tulee ympäristövaatimuksiin, sosiaalisiin ja työstandardeihin asiakirjassa on vain lyhyt viittaus näihin. Mielestäni on tärkeää puhua näistä arvoista. haluaisin kysyä myös komissiolta, mitä muita mahdollisia näkymiä ja skenaarioita on mietitty Turkin suhteen. Kiitos vielä esittelijät hyvästä työstä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Stavati. Kiitos puheenjohtaja, olen yhtä mieltä, tai me olemme yhtä mieltä mietinnöstä ja siitä, mitä muut varjostelut ovat sanoneet. Oli hyvä, että saimme aikaan näin hyvän yhteisen perustan. Esittelijällä on jo etelä maininnut mahdollisuudet, joita tulevaisuudessa voidaan noudattaa, tilanteen säilyttäminen, uudistaminen tai erilaiset sopimusvaihtoehdot. Meidän pitäisi nykytilanteesta päästä eteenpäin, koska on liikaa ärtyneisyyttä molemmilla puolin. Niistä on turha puhua. Kaikki tietävät, mitä tarkoitan. Sopimuksen nykyaikaistaminen tai ö, laajempi kauppasopimus, vapaakauppasopimus, koska se olisi mahdollinen, koska silloin voitaisiin todellakin saada aikaan kattavaa vapauttamista tärkeillä alueilla. Onko tämä mahdollista, sitä on vaikea sanoa se riippuu neuvotteluista, joko nykyvakaistetaan tai tehdään tällainen vapakaussopimus. Ja tietysti sanoisin, että kun se on nyt miinoitetusta kentästä, tällähän on puhuttu siitä ja me tiedämme kaikki, mikä kehitys Turkissa on käynnissä. Emme ole tyytyväisiä siihen, sanoakseni asian varovaisesti. On sanottu, mistä on yhtä mieltä, että pitää katsoa <clears throat> että Turkki <clears throat> kuitenkin se tulisi pysyä meidän äh, ympäristössämme, että voisimme vaikuttaa sen toimintaan. Ja jos tämä liittymisnäkymä on yhä muuttunut yhä vaikeammaksi, niin kuitenkin kauppasuhteet siitä huolimatta säilyisivät. Tässä mielessä olen yhtä mieltä tästä mietinnöstä ja paljon esittelijöiden kommentista. Kiitos. Sitten Marietje Alden puolesta. Uh, a lot has been... Kiitokset paljon. Tässä on jo kuultukin ja totta kai kaikki on nyt vähän monimutkaistunut Turkin kanssa. Olen ihmisoikeusvaliokunnassa ja myös naisten oikeuksien valiokunnassa, mutta kiinnitän tietysti kauppa-asioihin nyt huomiota, mutta totta kai on paljon muutakin, johon meidän täytyy kiinnittää huomiota prioriteettikysymyksinä Turkin kanssa. Kiitos esittelijälle tästä ehdotuksesta pitkälti se vastaa minun näkemyksiäni. On myös mukavaa, että saimme komissiota tuollaisen tiivistelmän siitä, mitä tapahtuu Turkin kanssa, varsinkin nyt näissä suhteidemme luomisessa vuoden loppuun mennessä. Ja aluksi nähtiin, että tässä tämä sopimus olisi tällainen ennakkoaskel liittymiseen Euroopan unioniin. Jos me nyt katsomme sitten tätä päivitettyä puitteistoa, niin se on tietysti aivan oikea-aikainen, mutta tätä asiayhteyttä ei voi kuitenkaan unohtaa. Esittelijä sitä jo korostikin. Meidän täytyy muistaa, että turkkisuhteissamme Euroopan unioni ei ole ainoa intressivaltio ja täytyy todellakin muistaa sitä ja toimia viisaasti tässä, millä tavalla me sitten oikein etenemme tässä tulliunionissa Turkin kanssa. Jos ajattelemme oikeusvaltiopaineita Turkissa nyt, niin se tietenkin vaikuttaa kauppaan ja meidän täytyisi nyt nähdä sitten, miten nuo sääntö, noita kauppasääntöjä voitaisiin muokata, miten kauppasuhteet ja, eri ar- ja arvot voisivat kulkea käsi kädessä. Turkin taloudessa on monia huolenaiheita, jos ajatellaan avoimuutta, korruption torjuntaa ja myös sitten sähköistä kauppaa. Sähköisestä kaupasta on tullut aina vain tärkeämpää, se on hyvä mahdollisuus ihmisten nauttia erilaisista palveluista, mutta kuitenkin tarvitaan riittävästi valvontaa. Mahdollisesti jotkut sähköiset palvelut täytyy myös sulkea. Tällaisiin mahdollisuuksiin ei ole kuitenkaan aina ryhdytty ja näin voidaan sitten kyllä ajautua estämään kehitystä sähköisen kaupan alalla. Eli meidän täytyy kyllä nämä standardit ja arvot aina ottaa mukaan tulli tulliunionineuvotteluihin ja katsoa, miten nuo korkeat standardit saamme muuttumaan oikeiksi säännöiksi. Se on ollut prioriteettinamme aina. Ja vielä lopuksi sitten tuosta mandaatistamme. Ei meille saa syntyä sellaista mainetta, että me politisoimme näitä mandaatteja. Meidän täytyy selvästi muistaa, että me sitoudumme tähän ja monien sidosryhmien kanssa, jotta voimme kantaa vastuumme saadaksemme tällaisen oikean päivitetyn tulliunionin kuitenkin muistaen kaikki ne haasteet, joita sen ympärillä pyörii. Kiitos. Helmut. Ai ei sittenkään. Skakela. Me kaikki tunnemme Turkin tilanteen. Sehän on huonontunut viime viikkoina. Tiedotusvälineen vapautta ei enää ole. Siellä HDPn jäseniä on pidätetty ja pidätysmääräyksiä tulee yhä vain lisää. Tällä pitää olla seurauksia ja seuraamuksia. Minusta on hyvin tärkeää, että me kaikkia suhteita katkaise ja pitää pitää yllä vuorovaikutusta, mutta minun mielestäni Tulliliiton uudistaminen ja laajentaminen olisi aivan väärä viisti tässä vaiheessa. Ensi viikolla täysistunnossa käymme keskustelun Turkista ja varmasti kaikki sanovat, että komission ja jäsenvaltioiden pitäisi nyt olla lähettää vahva viesti Turkille, joten minun mielestäni olisi väärin, jos me nyt täällä Intavaliokunnassa eh, aivan hiljaisesti laajentaisimme uudistamisen tulliliiton. Se olisi väärä viesti meiltä, joten kannustaisin meitä nyt pistä, keskeyttämään tämän asian käsittelyn meidän ei pitäisi kannustaa komissiota ehdottamaan mandaattia. Tämä on yksi niitä harvoja välineitä, joita meillä on lähettää vahva viesti, jos emme halua täysin katkaista suhteita. Kaikki puhuvat e, neuvottelujen lopettamisesta ja niin e, poispäin, mutta sitten jos toisaalta tehdään kauppasopimus, eikä pelkästään kauppasopimus, vaan tulliliitto on vielä tiiviimpi yhteistyön väline. E, mehän puhumme tässä tulliliiton syventämisestä ja laajentamisesta, ja se olisi minun mielestäni aivan väärä viesti. Kiitos. Nyt seuraavaksi edustaja Mauriides saa muista jäsenistään puheenvuoron. I was speaking my mother tongue. Mä puhun äidinkieltäni. Niin Καταρχάς... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan sanoa, että esitys, jonka olemme nyt saaneet, on erittäin hyvä ja suhteet Turkkiin sisältävät Turkin eurooppalaiset velvoitteet, eli velvoitteet Euroopan unionia kohtaan kohtien jäsenvaltiota, nimittäin Kyproksen tasavaltaa. Ja tässä Turkki on tietoisesti kieltäytynyt noudattamassa tätä. Kypros on pieni jäsenvaltio, mutta me olemme täysivaltainen jäsenvaltio. Ja meidän täytyy puolustaa oikeuksiamme ja arvojamme riippumatta jäsenvaltiomme koosta. Nyt haluaisin tarttua erityisen kohtaan. On sanottu, että Turkkiliitto, Turkin kanssa käynnistyi vuonna 1994. Mutta sanon, että, että olette yhtä mieltä minun kanssani, jos sanotaan, että kysymys oli pelkästään ajasta tai historiasta. Kysymys on myös siitä, että täytetään velvoitteet, jotka koskevat Turkkia. Ei käy, että me pyydämme muita maita kunnioittamaan oikeusvaltiota – ja sitten sulimme silmämme siksi, että uskomme, että kansainväliset suhteet voivat jatkua riippumatta poliittisista muutoksista, joita tapahtuu ennen kaikkea massiivisissa ihmisoikeuksien rikkomusten muodossa, joita tapahtuu. Minä olen ilostunut siitä, iloinen sitä, että seuranta lisääntyy. Eilen, ulkoasioiden valiokunnassa, jossa kehotettiin jäädyttämään assosiaationeuvottelut, laajentumisneuvottelut Turkin kanssa, koska ei pystytä täyttämään edes oikeusvaltion perusperiaatteita, oikeuslaitoksen riippumattomuutta, perustavallantuisia poliittisia oikeuksia rikotaan massiivisesti. Ja vain muutama päivä sitten henkilö, joka vastaa ihmisoikeuksista Euroopan neuvostossa, kuvasi tilannetta niin synkissä, synkin sanoin, että hän sanoi, että kysymys on kertakaikkisesti Erdoganin diktatuurista. Turkissa on ihmisiä, jotka katsovat meidän suuntaamme, jotka odottavat, että me suojelemme heidän oikeuksiaan, niin he ovat pettyneitä. Ja lopuksi, puheenjohtaja, yksi yksinäinen asia Minusta poliittiset keskustelut voidaan syrjittää sivuun. Yksi aika on tärkeää, että meidän pitäisi vahvistaa kauppasuhteita Turkin kanssa, mutta siitä huolimatta on olemassa todellinen velvoite tehdä jotakin. Me jatkamme toimintaa niin kuin mitään olisi tapahtunut, mutta on oikeudellisia velvoitteita, jotka koskevat kumpaakin osapuolta. Meillä on jäsenvaltio, joka tai kohdella asianmukaisesti. Ja me sanomme kuitenkin, että suhteita jatketaan niin kuin mitä siitä tapahtunut. Nyt on aika, jolloin käytämme niitä välineitä, joita käytössämme on. Me voimme käyttää kaupallisia välineitä, joilla Turkki saadaan maksamaan taloudellinen hinta. Ja lopuksi minä olen hyvin tarkka sanoissani, usein sanotaan, että kaikki on tasaver- kaikki on samanarvoista. Meillä on nouseva Hitler näköpiirissämme. Hitler, joka on siis vasta syntymässä. Ajattelen historiassa taaksepäin, olisiko, voidaanko todellakin korottaa taloussuhteita? Ajattelen nimenomaan tätä asiaa. Dankeschön, und dann gebe ich... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Nosa. Oui, merci, monsieur le président. Alors, je... Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä olen Marin Penin puolesta täällä nyt tällä kertaa, koska hän ei voinut tänne tulla. Niin tässä nyt sitten kysytään, pitääkö vapaakauppasopimuksesta Turkin kanssa neuvotella. Mielestäni ei, koska Turkki ei kuulu Euroopan sivilisaatiovaltioiden joukkoon ja sitten se on aika kaukana meidän arvoistamme ja periaatteistamme myös jos ajattelen ergolgania ja sitä, miten siellä nyt on sitten opettajia, yliopistovirkailijoita, poliiseja, korkeita virkamiehiä erotettu noin vain tuhansittain, ei oikeastaan sovi meidän ajatuksiimme. Ja jos ajattelemme vähemmistöä, sielläkään, sinnekään ei ole mitään oikeuksia saatu aikaiseksi. Eli Turkki itse asiassa myös pelaa tällaista kaksinaamaista peliä Syyrian sodassa laittomastikin ja myös rahoittaa tuota ISISiä laittomasti ja myös käyttää kurdeja siellä armeijassansa. Ja lisäksi sen toimet ovat johtaneet islamistiterrorismin rahoittamiseen. Ja ei tässä nyt oikeastaan voi sanoa muuta kuin, että olemme kieltämässä omat arvomme ja omat periaatteemme. Ei tällaista sopimusta pitäisi saada aikaan. Turkki ei pelaa reilua peliä ja eikä myöskään järjestelmässä. Eli kannattaako meidän tässä nyt ryhtyä vapauttamaan eri sektoreita? kun Turkin vähimmäiseuro on sadassa eurossa, eli tässä joudutaan myös palkkakilpailuun turkilaisten kanssa, kun siellä palkkataso on poljettu hyvin alhaiseksi. Se vaikuttaa meidän eri sektoreidemme toimia. Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että Turkki on lyönyt kaikki tuotantotavoitteensa, vientitavoitteet täyttöään. Ja voitteko te kuvitella, että Euroopan unionin talo, autoteollisuus ja muu teollisuus esimerkiksi kärsisi vielä enemmän. Se on kyllä aika paljon kärsinyt jo muustakin kilpailusta kaikkialta, ja, kaikkialta muualta maailmasta. Ja tässä nyt on kyse täysin autoritaarisesta hallinnosta Turkissa ja Turkin kaiken tyyppinen liittymisneuvottelujen valmisteleminenkaan pitäisi välittömästi keskeyttää. Seuraavaksi edustaja Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Varjo esittelemme ei ole paikalla. Haluaisin ihan lyhyesti vain kommentoida, ennen kaikkea jatkaa siitä, mitä kollega Mavrides sanoi. Me olemme kaikki samaa mieltä tästä dramaattisesta tilanteesta Turkissa. On täysin tuomittavaa, mitä siellä on tapahtunut. Samalla meidän pitää miettiä, minkälaiset kauppapoliittiset suhteet meillä tulevaisuudessa pitäisi olla. Ja olen samaa mieltä siitä, että, että ehkä tämä kauppasuhteiden vahvistaminen ei ole tällä hetkellä oikein. Ja siksi olen sitä mieltä, että tämän valiokunnan pitäisi matkustaa vielä tämän vuoden puolella Turkkiin ja keskustella sieltä asiasta vastaavien kanssa yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja sosiaalisesta tilanteesta. Ja pitäisi luoda parlamentille selkeä kanta ja julkistaa se myös. Ja näin pitäisi tuoda esille, että me emme hyväksy sitä, mitä Turkissa tapahtuu. Ei vo- ja emme voi todellakaan palkita Turkkia vielä kauppasuhteiden vahvistamisella. Meidän pitää tehdä tämä selväksi ja tehdä tämä selväksi myös Euroopan kansalaisille. Näin voimme tukea myös demokraattisia voimia Turkissa, jotka eivät halua minkälaista diktatuurin vahvistumista Turkissa. Samalla uskon, että meidän valiokunnallemme on kuitenkin myös tärkeää tehdä selväksi, että emme voi toimia ristiriitaisesti ja kaksinaamaisesti. Me Euroopan unionina olemme päättäneet sanktioista Venäjää kohtaan, ja toisaalta emme tällaisia sanktioita määrää Turkille, eli pitäisi olla johdonmukainen. Jos tällaisia sanktioita määrätään, niin sitten pitää myös tehdä selväksi, miten sanktiosta voidaan päästä sitten eteenpäin. Eli jos mietimme kauppapoliittisessa yhteistyössä sanktioita, niin sitten pitäisi myös tehdä selväksi, miten sanktiot voi saada poistettua toiminnallaan. Muuten emme pääse hedelmällisen yhteistyön. Vielä kaksi puheenvuoroa. Pyydän puhumaan lyhyesti, sillä meillä ei ole enää paljon aikaa. Ensiksi edustaja Puhnaa. Kiitos. Kaksi viikkoa sitten minä kävin Turkin itäosassa kurdialueella. Ihmisoikeusrikkomukset, jotka siellä näin, olivat sellaisia, että niitä en voi edes kuvata. Pari iskusanaa kurdien kaupungin osia on pommitettu niin, että asukkaat ovat olleet siellä paikan päällä ja kertakaisesti tuhottu kokonaan. Mitä tiedän laittomista teloituksista. Nämä ovat sellaisia asioita, joita emme voi hyväksyä. Ja tiedän, että Turkin väestöstä suuri osa Siis suuri osa tuesta, jota Erdogan nauttii väestön piirissä, perustuu siihen, että on ollut talouden nousua. Jos me nyt uudella sopimuksella sanomme, että haluamme vahvistaa tätä talouskehitystä, me myöskin suoraan vahvistamme tukea Erdoganille, ja se olisi vierin tänä ajankohtana. Kiitos. Seuraavaksi Pabriks. Kiitokset lyhyesti. Muutama lisäys äsken kuultuun. Kun keskustelemme tulli liiton päivittämisestä ja kauppasuhteista Turkin kanssa, niin me emme voi olla näkemättä yleiskuvaa mutta kuitenkin samanaikaisesti tulisi pyrkiä välttämään sitä, että ajaudumme sitten ojasta allikkoon vertaamalla Turkia Venäjään näiden sanktioiden näkökulmasta, koska kyllähän tässä on aika suuri ero. Emme me välttämättä pidä siitä, mitä Turkissa tapahtuu, mutta meidän täytyy muistaa, että tässä on kansainväliset taloudelliset sanktiot kyseessä Venäjää vastaan. Se ei ole kyse, nyt ei ole kyse siitä, että miten sisäisesti on toimittu esimerkiksi Boris Nemtsovia vastaan, vaan siksi, että Ukrainaan hyökättiin ja liitettiin osa Ukrainasta Venäjään Venäjän. Turkki ei kuitenkaan ole nyt miehettämässä mitään muuta valtiota paraikaa, joten tällainen vertailu, siksi ei näiden kahden valtion välillä oikeastaan onnistu. Totta kai meidän täytyy seurata tilanteen kehittymistä. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissio ja sen edustaja Pietros Sumales. Hän on kauppapääosaston edustaja. Kiitos paljon hyvä puheenjohtaja, ja kiitos myös esittelijälle tästä työasiakirjan esittelystä. Arvostamme asiakirjaa. Me olemme osa seurantatyöryhmää. Siellä käydään kattavia keskusteluita tästä asiasta myös esittelijän ja muiden jäsenten kanssa. Olemme kuulleet monilta jäseniltä tänään, että kauppasuhteet Turkin kanssa – ovat jo yli 20 vuotta vanhat ja niiden pohja on vanhentunut. Se tietysti on johtanut tähän keskusteluun tarpeesta uudistaa näitä suhteita. Kuten olemme toistuvasti sanoneet ja kuten on myös todettu Turkin edistymiskertomuksessa, joka, jonka komissio eilen hyväksyi, komissio tekee nyt valmistelutoimia, jotta mahdollisesti voitaisiin esittää neuvostolle neuvotteluvaltuusluonnos tämän vuoden loppuun mennessä. Kuten tiedätte, edistymiskertomus esiteltiin eilen ulkoasianvaliokunnalle ja siitä keskustellaan ulkoasian neuvostossa ensi maanantaina. Keskustelussa kuultiin paljon nykyisestä kauppasuhteesta Turkin kanssa ja myös puuttuvista elementeistä. Ja juurikin mahdollisten tulevien neuvotteluiden tavoitteena Turkin kanssa olisi päivittää nykyisin olemassa olevaa tulliliittoa ja toisaalta myös laajentaa kauppasuhteiden soveltamisalaa myös uusille alueille. Jos soveltamisalaa laajennetaan, niin siinä olisi kyse ennen kaikkea uusista alueista, joilla voitaisiin parantaa ja vapauttaa suhteita ja kyse olisi ennen kaikkea julkisista hankinnoista ja palvelukaupasta. Ne eivät tällä hetkellä ole Tulliliiton sääntöjen alaisuudessa. Lisäksi voisimme suhtautua ehkä kunnianhimoisemmin vielä maatalousalaankin kuin nykyään. Mutta kun puhumme laajentamisesta, me puhumme myös sääntökirjan laajentamisesta uusiin sääntöihin kauppasuhteessa Turkin kanssa. Nämä säännöt eivät ole nykyään vielä olemassa ja monissa suhteissa ne korostaisivat EUn arvoja, joista puhuimme tänään. Ennen kaikkea kyse olisi säännöistä, jotka koskisivat kestävää kehitystä. Niitä ei tällä hetkellä ole tulliliitto liittosäännöissä. Ja lisäksi kyse olisi säännöstä PK-yrityksien yrityksien suhteen ja avoimuuden suhteen. Kaikki nämä säännöt olisivat oikein hyödyllinen lisäys suhteissamme Turkkiin. Tiedämme, että nyt on tiettyjä vaikeuksia ja on monia yhteyksiä, joissa Turkki ei ihan tällaisella tavalla noudata tulliliiton velvollisuuksiaan. Esittelijä mainitsikin muutamia esimerkkejä. On tärkeää huomata, että on muitakin tapauksia kuin esittelijän mainitsemat. Hän puhui ennen kaikkea tulleista. Ehkä mietinnössä olisi hyödyllistä mainita myös muut esimerkit, jotta ei tullut, synny sellaista vaikutelmaa, että ne olisivat ainoa esimerkki. Ja tietysti kun puhumme tai neuvottelemme uusista kauppasuhteista, me haluaisimme ratkaista myös tällaiset ongelmat ja kaupan rajoitukset. Tässä kaikki minulta puheenjohtaja haluaisin jälleen kerran vain mainita, että komissio jatkaa valmistelutoimia, jotta se voi esittää mahdollisen luonnoksen vuoden loppuun mennessä. Kiitos ja sitten vielä esittelijälle loppupuheenvuoro. Kiitos kaikille kollegoille käytetyistä puheenvuoroista. Ja olen alusta asti todennut, että haluaisin keskustelua teidän kaikkien kanssa, saadakseni aikaan asiakirjan, joka saa kaikkien tuen aihe on tietysti hyvin arkaluontoinen. Emmekä voi tietenkään jatkaa toimintaa vain niin kuin mitä olisi tapahtunut. Lähipäivinä tulen ottamaan teihin yhteyttä, jotta voimme edelleen työstää asiakirjaa. Seuraava kokous 29. marraskuuta. Silloin kiinnitämme huomioon keskustelun ähm, sidosryhmien kanssa Euroopan ja Turkin tasolla. Tämä on hyvin tärkeää. Ajatellen meidän käyntiämme Turkissa. Minä toivon, että tämä tapaaminen saadaan aikaan. Herzlichen Dank. Kiitos paljon. Näin olemme saaneet käsiteltyä, olemme saaneet käsiteltyä esityslistan 14 Seuraavaksi olisi äänestys seuraavana, mutta esityslistan mukaan aloitamme kymmeneltä, joten meidän pitää odottaa vielä siihen asti. Aloitamme täsmällisesti kello kymmenen äänestyksellä.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 haben... Eilen muutimme esityslistaa niin, että esityslistan kohta 15 käsitellään kohdan 21 jälkeen. Eli kohdasta 15 äänestetään viimeiseksi. Siksi aloitamme äänestyksen kohdalla 16. Eli EUn ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräysten laajentaminen kahdenvälisen tekstiilikapaan. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, testaamme äänestyslaitteet, jotta voimme nähdä, toimivatko kaikkien äänestyskortit ja onko kaikilla äänestyskortit mukana. Aloitan nyt testiäänestyksen. Also, äh, es scheinen noch zwei Kollegen nicht ab. Ilmeisesti kaksi kollegaa ei ole vielä äänestänyt. No niin, nyt tästä äänestys päättyy. Hyvä, kaikki toimii. Sitten aloitammekin äänestyksen. Uzbekistanin ja EUn tekstiilikaupasta ensiksi kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kompromissi tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan tarkistus 27 koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Tarkistus 13 tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kone äänestyksenä tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten AFET-valiokunnalta kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. der Paragraph Ja sitten vielä kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. So. Wir müssen in einer Linie spielen. Niin. Kohta 15 vielä. Ilmeisesti siitä ei äänestettykään vielä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys. Koneäänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten kohta 17. Siinä on kyse suositusluonnoksesta, joka liittyy juuri tähän Uzbekistanin ja EUn väliseen kauppaan. Tämä käydään koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Und die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Myöskin suurella enemmistöllä hyväksytty, joten onnittelut. Seuraavaksi kohta 18. Euroopan yhteisön ja Gaanan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen. Tämäkin käydään yhtenä äänestyksenä koneäänestys koko tästä ehdotuksesta alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi kohta 19. EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Ensiksi tarkistus, kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Abstimmung ist... Äänestys päättyy. Myöskin suurella enemmistöllä hyväksytty, joten onnittelut. Seuraavaksi kohta 20 Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus. Kompromissitarkistus 1 ensimmäiseksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12, tai siis tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta Puheenjohtaja korjaa ilmeisesti sittenkin 13. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 13. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin tarkistetaan. Tarkistus 16. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 35 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Seuraavaksi loppuäänestys. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Und die Abstimmung ist Äänestys päättyy. Myöskin suurella enemmistöllä hyväksytty. En voi nyt onnitella valmistelijaa henkilökohtaisesti. Hän on ilmeisesti tällä hetkellä Ranskassa. Sitten seuraavaksi kohta 21. Ennen äänestystä meillä on tässä ehdotus suulliseksi kysymykseksi komissiolle. Tämä sovittiin eilen koordinaattorin kokouksessa ja nyt äänestämme tästä, kuka puoltaa tätä ehdotusta, että esitetään suullinen kysymys Käsi pystyyn, jos puollatte. Jos vastustatte nyt, käsi pystyyn, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten äänestämme itse lausunnosta. Ensiksi kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa koneäänestyksenä. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkastus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi, kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää mitä EPP tähän sanoo tarkistuksen 24 vastaan. No, otetaan uusiksi äänestys. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä vaikka näytti hylätyltä. Eli 25 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Na, Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Ja auch mit der sehr großen Hyväksytty myös sulle enemmistö. Tänään olemme kaikki hyvin yksimielisiä näyttää siltä. Nyt palaamme sitten kohtaan 15. Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle. Niin kuin tiedätte, intensiivisessä kolmikataneuvottelussa on päästy yksimielisyyteen neuvoston kanssa – ja tulos on nyt äänestettävänä. Avaan äänestyksen. Und die Abstimmung. Ja äänestys päättyy suurella enemmistöllä hyväksytty. Näin <clears throat> makrotaloudellinen rahoitusapu voidaan vapauttaa. Sydämelliset kiitokset. Ja nyt tulemme sitten kohtaan 22. Das ist der Bericht über die Monitoring. Seuraavaksi siis seurantaryhmien toiminta. Ne seurantaryhmät, joilla siis on ollut kokouksia 12. lokakuuta oli seurantaryhmän kokous, joka käsitteli TTIP-neuvotteluita. 15. neuvottelukierros oli siellä käsittelyssä. Siellä arvioitiin nykytilannetta siis. Garcia Bersero kertoi meille sitten, minkälaisia vaikeuksia siellä oli. Totta kai nyt tietysti Tämä hallinnon muuttuminen USAssa johtaa muutoksiin. Ja sitten 13. lokakuuta pidettiin myös seurantaryhmän kokous. Siellä käsiteltiin 20 neuvottelukierrosta ja Euroopan unionin uutta tarjousta. Nyt valmistelija ei ole täällä paikalla. Sitten Itä-Afrikan yhteisöön yhteisöä käsitteli 17. lokakuuta seurantaryhmä. Herra Scholz on paikalla. En tiedä, haluaisiko hän kertoa tästä. Helmut Scholz, Itä-Afrikan yhteisön seurantaryhmä, olisiko siitä kokouksesta jotain kerrottavaa? Exchange of views. Meillä oli syvällistä vaihtoehtoa ajattelen prosessia – Itä-Afrikan yhteisön suunnäyttelijöiden kanssa. Tansanian suunlähettiläs kertoi meille, että seuraava presidentin tapaamisessa ei ole vielä selkeyttä siitä, mikä on viiden maan eteneminen asiassa, joten meidän pitää varmastikin odottaa tammi-joulukuun kokousta ja sitten tammikuussa saada tietoa asiasta, joten tällä hetkellä meillä ei ole tietoa siitä, mikä on lopullinen vaihe näiden maiden tapauksessa. Ajattelen neuvottelujen jatkamista ja taloudellisen ja kumppanisopimuksen aikaansaamista. Äh, Ukraina. Ukrainasta pidettiin seurantaryhmän kokous 17. lokakuuta. Herra Valesa on esittelijä. Olkaa hyvä. Had a good meeting with the... Uh, niin, meillä oli hyvä kokous varapääministerin kanssa. Ukrainalaiset mielellään haluavat tietää, mitä tässä talossa tapahtuu ja myös miten tämän vuoden alusta lähtien toteutettua sopimusta DCFTAta toteutetaan ja tietysti meidän täytyy arvioida tilannetta, joten ehdottaisin, että tässä tapauksessa meidän täytyy nyt pyrkiä etenemään verkkaisesti, voidaksemme sitten nähdä kaikki hyödyt ja ehdotuksen puutteet myös. Kiitos. Thanks a lot. Dann hatten wir eine monitoring... Kiitos. Ja sitten merkosur seurantaryhmä Kolka Salba. Hän ei ole ilmeisesti paikalla. Siellä käytiin keskustelu tulevista neuvotteluista pitkän tauon jälkeen merkosurin kanssa ollaan nyt jälleen nopeutettu neuvotteluita lokakuussa. Käytiin siis neuvottelukierros ja myönteinen Ja sitten 19. lokakuuta pidettiin seurantaryhmän kokous, joka käsitteli Keski-Aasiaa. Ennen kaikkea tietysti siellä käsiteltiin Uzbekistanin tilannetta. Mehän äänestimme juuri asiasta ja päätöslauselmasta. Ja näin olemme siis tehneet parlamentin kannan selväksi. 20. lokakuuta kokousti Japanin seurantaryhmä. Tehän tiedätte, Japanin ylähuoneen vaalien jälkeen neuvotteluihin on tullut uutta pontta – saattaa olla hyvinkin todennäköistä, että voitaisiin saada neuvottelut päätökseen Japanin kanssa, joten suunta on ollut oikein myönteinen. Ennen kaikkea, kun Tyynenmeren kumppanuussopimus ei ole edennyt, Japani haluaa sen takia saada sopimuksen aikaiseksi Euroopan unionin kanssa. Meksikoakin käsitteli seurantaryhmä ja esittelijä saakin siitä puheenvuoron. Yes, thank you, Chair. Kiitokset. Niin, meillä oli tuo monitorointiryhmään kokous pari päivää sitten. Ensimmäinen kierros käytiin kesäkuussa, toinen Meksikossa marraskuussa. Ensimmäinen kierros oli tällainen virallisempi, pyrimme saamaan peruslinjat selviksi neuvotteluissa. Nyt valmistelemme sitten tätä toista kierrosta ja komissio jo onkin konsultoimassa yhdeksän eri aihealueen kanssa jäsenvaltioita kilpailukykyasioista, oikeusvaltiosta, raaka-aineista, julkisista hankinnoista e, esimerkiksi. Eli nämä ovat sitten enemmän sisältökysymyksiä. Meksikolaiset ovat myös luvanneet lähettää joitakin tekstiehdotuksia marraskuussa 22. päivä siitä 25. päivään asti 12 asiasta on tarkoitus keskustella noista yhteensä 15. Ja Donald Trump äh, haluaa päästä NAFTA-sopimuksesta eroon, joten varma, meksikolaisten innostus neuvotella varmaan on kokonaan muuttunut, joten varmaan sitten arvioimme omia tavoitteitamme myös tässä uudessa tilanteessa aika hitaasti neuvottelut etenevät tällä erää. Aika paljon kokousten välillä on tapahtunut Paljon riippuu sitten tuosta toisesta kierroksesta, millä tavalla edetään, kuinka nopeasti ja miten kunnianhimoisesti kumpikin osapuoli sitten etenee, kun tässä nyt pikkuhiljaa sitten molemmin puolin valtamerta sulatellaan Yhdysvaltain vaalien tulosta. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Näin seurantaryhmien raportit on kuultu. Hyvät kollegat, tämähän on aina osa meidän työtämme ja monilla, monissa kokouksissa vaihdetaan hyvin tärkeitä tietoja, joten on tärkeää ottaa tämä työ vakavasti ja hoitaa tämä raportointi seurantaryhmistä. Hyvät kollegat, siirrymme kohtaan 23. Se on varmasti kaikkia kiinnostava aihe tänään. Seuraavaksi käymme nimittäin keskustelun Kanadan ja Euroopan välisestä kauppasopimuksesta eli SETAsta. Tänään tarkoituksena on käydä sisäinen keskustelu jäsenten välillä ja komission ja neuvoston välillä – meillä on nyt pieni ongelma. Ilmeisesti komission rakennus on suljettu, joten komission pääneuvottelija ei ole päässyt tänne ajoissa paikalle. Ilmeisesti terästyöntekijät mielenosoituksellaan ovat saartaneet komission rakennuksen niin, että rakennus on pitänyt sulkea. Neuvostosta ei ole myöskään pysyvästä edustustosta edustaja, sillä hän on valmistelemassa ulkoasiainministerin kokousta, mutta täällä on kyllä puheenjohtaja valtion edustaja. Toivon, että Mauro Predicu pääsee pian paikalle. Te tiedätte, että sopimus allekirjoitettiin sunnuntaina 30. lokakuuta sen jälkeen, kun alkuperäisestä aikataulusta poikettiin, se siis viivästyi, mutta 30. lokakuuta nyt sitten allekirjoitettu sopimus saatiin aikaiseksi ja tämä on väline, jonka Kanadan hallitus, komissio ja 28 hallitusta ovat allekirjoittaneet. Ja tähän liittyy 38 julkilausumaa. Koko tämä paketti on välitetty Euroopan parlamentille ja nyt siis aloitamme muodollisen asian käsittelyn. Neuvottelut tekstistä ja siihen liittyvistä julkilausumista. ovat saaneet tukea myös tämän parlamentin jäseniltä. Tietyissä kohdissa vaadimme myös selvennyksiä osapuolilta, joten varmasti on ollut hyvä, että olemme aina pyytäneet ja saaneet selvennyksiä asiaan. Minä en kuitenkaan kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajana voi hyväksyä, että neuvotteluiden aikana parlamentille ei tiedotettu tarpeeksi riittävällä tavalla. Neuvostollahan on velvollisuus osallistaa parlamenttia ja tiedottaa parlamentille neuvotteluiden etenemisestä. Tämä velvollisuus on kyllä aivan selkeästi näin muotoiltu. Parlamentille pitää tiedottaa kaikista neuvotteluiden edistymisaskelista, ennen kaikkea kun on kyse näin kriittisestä tapauksesta. Velvollisuutta ei ole hoidettu hyvin, joten meidän pitää ottaa asia esille neuvoston ja komission kanssa. Mutta tämän ei pitäisi nyt kuitenkaan mitenkään haitata tulosta sinällään, sillä meillä on tällä sopimuksella, tällä välineellä ja näillä julkilausumilla tasapainon tulos pöydällä. Asiaa alustaa nyt esittelijämme edustaja Papriks. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tällä hetkellä meillä vielä ei ole neuvottelua papereita on monia kysymyksiä, jotka täytyy saada selvitettyä komission kanssa. Ajatellen sitä, että he siellä ovat kuitenkin kokeneet ihmiset, jotka tietävät tästä sopimuksen syntymisestä. Voimme olla kuitenkin iloisia siitä, että lopuksi allekirjoitukset saatiin ja Euroopan unionin sopimus sen kanssa allekirjoitettiin allekirjoittajana pääministeri Trudeau, ja että tämän, vaikka tämä tie olikin vaikeampi kuin odotettiin. Joka tapauksessa meidän pitäisi pitää kiinni sitoumuksestamme, jonka me jo aiemmin ilmaisit, että asiassa on päästävä eteenpäin niin, että käydään keskustelua täällä jäljellä olevista osista pikaisesti, jotka koskevat tätä sopimusta, ja että pitäisi myöskin edetä kohti ratifiointia parlamentissa. Sillä monille on nyt olemme saaneet riittävästi tietoa tästä sopimuksesta, mutta kuitenkin niin kuin monet muutkin kollegat minua kiinnostaisi kovasti mahdollisuus esittää kysymyksiä pääneuvottelijapati Johnille. Ajattelen sitä yleistä tapaa, jolla viime päivänä ad hoc kokouksissa Belgian ja eräiden Belgian osien kanssa järjestettiin tehtiin. Tämä on menettely, joka on hiukan kyseenalainen. On myös kysymyksiä, jotka liittyvät yksipuolisiin, kahdenvälisiin, monenvälisiin, erityyppisiin julkilausumiin, koska ei ole sataprosenttisen selvää, miten ne pitää nähdä tässä yleisessä keskustelussa täällä parlamentin sisällä. Nämä olisivat sellaisia kysymyksiä, jotka haluaisin esittää herra Petri Jonesille sitten, kun hän saapuu. Mutta yleisesti ottaen, minun kantani katsottuna ja, ja puolueiden kannalta katsoen, kanta on muuttumaton. Meidän pitää päästä mahdollisimman pikaisesti eteenpäin asiassa, etenkin kuten me haluaisimme ja kuten pitäisi, ottaen huomioon yleisen asioiden tilan Euroopassa, Amerikassa ja maailmanlaajuisesti. Meidän pitää saada sinetöityä sopimus Kanadan kanssa mahdollisimman pikaisesti. Thanks a lot. Kiitos paljon. Sain tiedon, että nyt komission rakennuksesta pääsee taas ulos, joten Mauro Petrizione on matkalla tänne. Ensiksi puheenvuoron saavat varjoesittelijät edustaja Moisa. Kiitokset minä myös toivon, että kohta Mauro tänne saapuu. Varmasti kysymyksiä on monella muullakin hänelle niin kuin minullakin ja minä haluaisin oman kantani tähän nyt esittää. Varmaankin se vastaa myös suurimman osan kollegoiden näkemyksiä, eli aika paljon epäilystä on ollut ilmassa sopimusta vastaan ei ollut kyse mistään salaisesta agendasta eikä mistään populismistakaan, vaikka jotkut näin väittivät. Minä en hyväksy sellaista ajatusta, että kollegani olisivat populisteja. Me, on, me tietysti saamme sitä epäilyksiämme ja kysymyksiä ja näin poispäin, mutta sitten täytyy myös jossain vaiheessa uskoakin siihen, mitä sanotaan. Selvyyttä tietysti jossain vaiheessa kaivattiin vähän enemmän, mutta jos ajattelen eurooppalaista demokratiaa, niin kyllä tässä nyt aika lailla avoimesti on sinänsä voitu toi, toimia, mutta, mutta on tässä tietysti ollut myös tuskaisiakin hetkiä. Olin toivonut, että me olisi voineet käydä tässä talossa meidän kollegoidemme kesken enemmän keskustelua näistä kysymyksistä, joita meillä kaikilla varmaan olimme. No, meillä on nyt sitten liitteet ja omat julkilausumamme tästä ja meidän täytyy nyt sitten katsoa, mitä näistä kaikista julkilausumista sanotaan, miten, miten me sitten tästä äänestämme. Ja toivon, että saan sitten Maurulta myös kuulla muutaman sanan siitä, miten aiotaan jatkaa tätä työohjelmaa itse asiassa, työohjelmaa, joka on komission ISES ehdotuksesta, ehdotuksessa mukana ceta sopimuksen täytäntöön paneminen tietysti riippuu paljon siitä, miten komissio toimii sekä ja miten tämä parlamentti ja myös kansalliset parlamentit asiasta puhuvat. Ja sitten tuo maa, maanviljelijä on jännitteinen asia, varsinkin kun ajattelemme Belgiaa, Belgian päätöstä, Belgian kynnyksiä ja Belgian esittämät kynnykset, ovatko ne sitten oikeat unionin päätöksenteossa. Ja uskon, että kollegoilla varmaan on muitakin kysymyksiä. En minä nyt tässä kaikkia kysymyksiä Maurolle yksin ole esittämässä. Mutta kuitenkin yksi tärkeä asia jos ajattelen juuri sitä, mitä eilen tapahtui Yhdysvalloissa, Trumpin valinta presidentiksi ja sitten sen tyyppinen puhetyyli, jota hän pitää mahdollisesti kaupan kielteisistä vaikutuksista ja millä tavalla tässä voidaan sitten muokata ja ehkä jopa taistellakin globalisaatiota vastaan. Tämä on tietysti hyvin kiinnostavaa, mitä hän sanoo, esimerkiksi mitä hän sanoo naftasta. Se kiinnostaa meitä kovasti ja tietysti myös Kanadaa, riippumatta siitä, mitä mieltä olemme jostain tekstin yksittäisistä kohdista. Eli meidän täytyy saada kantamme selväksi se tästä mahdollisimman pikaisesti poliittisesti. Tämä on moraalinen ja poliittinen vaatimus. Meidän täytyy päätös tehdä ja saada tästä yhteisymmärrysäänestys aikaan reaktiona siihen, mitä tapahtuu pitkin maailmaa ja erityisesti Yhdysvaltain vaaleissa. Eli Meillä voi olla joitakin kohtia, joista emme ole samaa mieltä tässä tekstissä, mutta meidän täytyy kuitenkin antaa tästä se taasta yleisnäkemyksemme ja yleisyväksyntämme siitä, mitä Kanadan kanssa toimitaan. Muussa tapauksessa sitten esimerkiksi Kanada jää hyvinkin syrjäytyneeseen asemaan, jos Trump sitten toteuttaa kaiken sen, mitä sanookin. Kanada ehkä jossain vaiheessa sitten haluaa jopa liittyä Euroopan unioniin jos näin sitten kävisi. No niin, en ole kuitenkaan ihan niin hullu vielä. No, tällaiset ajatukset esitin, eli mitä nopeimmin etenemme, se on hyvä. Tosin meidän täytyy tietysti käydä hyvin syvällistä keskustelua tässä talossa, ja me olisi pitänyt käydä sitä jo aikaisemminkin eurooppalaisen demokratian kunniaksi. Kiitos. Kiitos paljon ECRn puolesta edustaja Tebu. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan siitä, mitä edellinen puhuja sanoi. Presidentti Trumpin huomiota herättävä voitto muuttaa koko tunnelman kauppasopimusten ympärillä johonkin suuntaan, mutta joka tapauksessa vapaa kauppaan varmasti suhtaudutaan um, erilaisella tavalla. TTIP on riskin alaisena nyt, TPP myös, naftasta puhuttiinkin jo. Tämä tietysti vaikuttaa valtavalla tavalla Kanadaan, jos presidentti Trump toteuttaa uhkansa lähteä naftasta. Eli tämä todellakin vaikuttaa myös SETA-sopimukseen. Todellisuus on se, että se, että sopimus on hyvä, se on paras, jonka EU on ikinä tehnyt. Se on hyvin kunnianhimoinen, se on hyvä myös palveluiden puolella. Ja tämä on suurin kauppasopimus, jonka me olemme ikinä tehneet tällaisen suuren kauppakumppanin kanssa, joten meidän pitää nyt todella edetä asiassa. Muuten me olemme aivan naurunalaisia, tai oikeastaan me olemme olleet jo naurunalaisia Vallonian välintulon takia. No, tämä on tietysti demokratia, mutta sopimus melkein kaatuu ja tämä oli kyllä ää, äh, hieman noloa. Kun äänestämme joulukuussa, niin sitten sopimus voi tulla väliaikaisesti voimaan jo ensi vuonna ja sitten voimme edetä asiassa. Se olisi hyvä esimerkki koko maailmalle. Kiitos. Ja sitten liberaalien puolesta Mariette Schaake. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kuinka moneen kertaan meillä on ollut mahdollisuuksia keskustella sevästä ja paljon on jo sanottukin, mutta kuitenkin kaikki hetket täytyy käyttää keskustella setasta, siitä miten merkittävä se on ja miten meidän täytyy saada se mitä pikimmin täytäntöön pantua. Me olemme aktiivisesti käsitelleet monia kysymyksiä. Se on mukavaa, että ne ovat tässä lopullisessa tekstissä nyt mukana. Ja näin olenkin samaa mieltä äskeisen kollegan kanssa siitä, että meidän täytyy totta kai myös arvostella tätä, mutta me emme saa suhtautua tähän kuitenkaan täysin illusionaarisesti. Ja nyt ajattelemme näitä aikoja, kun Syyriassa on tuo järkyttävä sota käynnissä ja ei ole toimittu sielläkään ja ihmiset ovat lähteneet liikkeelle vastustamaan sitä, ettei ole tehty yhtään mitään siellä. Ihmisoikeuksia loukataan, aseita sinne kaupataan järkyttävällä tavalla, eli tämä, tässä maailma on muuttumassa todellakin sillä tavalla, että mitä en välttämättä alkuunkaan pysty ymmärtämään, mutta näissä neuvotteluissa SETA-asioissa viime metrit ovat edenneet aika surkeasti ja minä en haluaisi nähdä tällaista toistuvan, eli meidän täytyy tästä nyt oppia jo. Meillä ei ole aikaa hukattavana, meidän täytyy saada tämä paljon ammattimaisemmin nyt etenemään kuin viime viikkoina on nähty, koska SETA on niin merkittävä sopimus molempien osapuolten kansalaisille. Ja hyvä puheenjohtaja, puheenjohtaja, toivon, että osallistuisitte tosiaan tähän neuvotteluun ja, ja johtaisitte sitä. On sanottu, että osa olennaisista keskusteluista on hoidettu täysin meidän valiokuntamme ulkopuolella. Puhemieskin on jollain tavalla tässä ollut mukana, mutta en tiedä millä tavalla hän on tässä konsultoinut teidän kanssanne mutta, mm, ja miten hän on toiminut. Jollain, jonkunlainen te, rooli hänellä itse asiassa on ollut, mutta se on vienyt pois meidän mm, paikka. Se on ollut pois meiltä tässä näissä neuvotteluissa. Eli me tarvitsemme selkeyttä sääntöihin myös toimielinten välillä tällaisissa neuvotteluissa ja täytyy sitten muistaa aina myös noudattaa kaikkia perussopimuksia. Me tarvi, meidän täytyy myös sitten kansalaisiimme nähden toimia järkevästi ja myös selittää kansalaisille, minkälaisia vaikutuksia kaupalla oikeastaan on, ja tämä täytyy hoitaa kansallisella tasolla. Meillä oli tuo vapaan kaupan päivä eilen, ja me kuulimme hyvin kiinnostavia puheenvuoroja eilen pitkin päivää. Ja yksi merkittävimmistä asioista, jotka eilen kävi ilmi monenkin puheenvuorossa, oli se, että minkä, mitä itse asiassa kauppasopimukset pystyvät toteuttamaan ja mitä sitten taas kauppasopimukset eivät pysty toteuttamaan. Eli kaikenlaista pelkoa on olemassa ja se on usein aika irretöjällistäkin ja meidän täytyy muistuttaa kansalaisia siitä, mihin kauppasopimuksilla pyritään, mihin niillä, mitä niillä voidaan tehdä ja mitä puolestaan ei. Uskon kuitenkin, että on aivan oleellista nykyisellään enemmän kuin aikaisemmin ja nyt tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna saada Euroopan unionista vakava vastahenkinen todellinen neuvottelija globaalina toimijana, jos ajattelemme sitten Yhdysvaltain presidentinvaaleja varsinkin. Tämä kokonainen kampanja on osoittanut sitä, että heitetään romukoppaan näitä kansainvälisiä sopimuksia ja siksi Euroopan unionin täytyy nyt kantaa vastuuta me olemme tehneet työtä sen eteen, että korkeita standardeja kaupan alalla toteutetaan ja myös luodaan tällaisia korkeita standardeja ja meidän täytyy edelleenkin jatkaa samalla tiellä uudistaaksemme tämän uuden vuosituhannen kauppasopimuksia ja tämä setasopimus täytyy nähdä sellaisena, ettei se itse, että se ei tuhoa Euroopan unionia. Ei, E, e, eikä myöskään sitten murra kaikkia kansainvälisiä arvoja kaupassa, joita me olemme, joihin me olemme tähdänneet toisen maailmansodan loppumisen jälkeen. Meidän täytyy myös aina muistaa että me voimme aina neuvotella, neuvotella ja neuvotella, mutta kuitenkin tämä prosessi on nyt lopussa ja, ja se sitten omalla, omalle paikalleen asettuu. Kiitos Mariette Schaakelle. Nyt Mauro Petrizione on päässyt paikalle. Hän pääsi siis terästyöntekijöiden saartomuurin läpi. Tervetuloa valiokuntaan. Edelliset puhujat esittivät useita kysymyksiä erityisesti prosessista, miten siis päästiin tähän välineeseen ja julkilausumiin. Lisäksi kysymyksiä tuli tämän välineen statuksesta ja näiden julkilausumien statuksesta. Ja kysymys kuuluu myös, miten nyt edetään, mikä on työohjelma näiden julkilausumien velvollisuuksien täyttämiseksi, ennen kaikkea ICSn toteuttamiseksi. Ja lisäksi kysyttiin, mitä tämä maatalouden suojalauseke tarkoittaa ennen kaikkea belgialaiselle osapuolelle. Nämä olivat kysymykset tähän mennessä, mutta varmasti kysymyksiä tulee vielä lisääkin. Seuraavaksi Kue Angel-ryhmän puolesta Anne-Marie Mirdeur. Voorzitter, ik wil hier eerst en vooral een protest laten horen. Herra puheenjohtaja, aivan aluksi haluaisin protestoida sitä vastaan, että tämä valikunta ei tee työtään eikä ole halua tehdä päätösohjelmaa tästä tärkeästä sopimuksesta SETA ole mikään yksinkertainen vapaakauppasopimus, vaan se on sopimus, jolla on paljon vaikutusta oikeusjärjestelmään, demokratiaan, meidän työoikeuteemme, elintarvikkeisiin, meidän terveyteemme. Siksi tätä pitäisi käsitellä. Tähän tulee myös se, että Saksan perustuslakituomioistuin on päätöksellään todennut, että tällä sopimuksella on hyvin laaja vaikutus ja me olemme kuulleet, että on myöskin Kanadassa kysymysmerkkejä siitä, miten se vaikuttaa perustuslakiin. Tämä on hyvin mutkikas sopimus ja siksi edustajien pitäisi voida ottaa kantaa siihen. On myös monia juridisia kysymyksiä, joista ei ole keskusteltu juuri lainkaan. Esimerkiksi se, onko tämä kaikki yhteensopivaa Euroopan oikeusjärjestelmän kanssa ja sopimuksen väliaikainen toimeen voimaantulo ja niin edelleen. Ja tosiasia, että Euroopan tuomioistuin. Sen täytyy ottaa Singaporeen kantaa ja komissio pyrkii nyt rauhoittamaan meitä julkilausumillaan, mutta parlamentin jäsenten pitää ottaa asiaan kantaa. Ja sitten vielä kysymys siitä, mitä tästä kaikesta saadaan, mitä se tulee maksamaan. On olemassa erilaisia selvityksiä ja eräs itävaltalainen selvitys osoittaa, että kaikki myönnytykset ja lupaukset, jotka liittyvät talouskasvuun ja uusiin työpaikkoihin – ovat sellaisia, että ne voidaan asettaa kyseenalaisiksi. Ja myöskin parlamentin jäsenen pitää ottaa kantaa tähän. Siksi on, sit on myöskin uutta poliittista kehitystä. Eh, Trumpin valinta, joka Trump on puhunut siis vapaakauppasopimuksia vastaan. Ja SETA ei ehkä suoraan ole nyt tässä vaarassa, mutta eh, eh, Brexitillä on suurta merkitystä tähän, koska Iso-Britannia on suurin kauppakumppani ja myöskin Länsi-Euroopassa kasvaa vastarinta tämän tyyppisiä kauppasopimuksia vastaan, ja siksi parlamentin sitten pitää ottaa asiaan kantaa. Tästä huolimatta suurimmat, suurin osa ryhmistä ei halua sallia sitä, että tästä asiasta tehtäisiin päätösasema valiokunnassa. Mikä on syy tähän? Mitä tässä pelätään? Miksi pelätään sitä, että CETA-sopimuksessa muutettaisiin edes yhtä kirjata, vaikka sitä kautta voitaisiin parantaa sopimusta, ja vaikka se olisi selvästikin välttämätöntä. Alankomaiden pääministeri Mark Rutte sanoi äskettäin, että Euroopan parlamentti ei ole mikään parlamentti, me vain nimitämme sitä parlamentiksi, mutta se ei kuitenkaan ole mikään parlamentti niin kuin alankomainen parlamentti. Komissio ei ole mikään hallitus, Euroopan parlamentti ei ole mikään parlamentti, kansalliset parlamentit ovat aivan muuta, siis Euroopan parlamentti on aivan toisenlainen, eli sillä on toisenlainen toimivalta. Tämä on siis Mark Ruttea. Hän totesi tämän ensimmäinen marraskuuta Alankomaiden senaatissa. Olemme voineet kuulla, että kauppapolitiikka nousee nytkin ministerien kokouksissa se merkitsee sitä, että hallituksen päämiehet eivät ole sitä mieltä, että kauppapolitiikka olisi parlamentissa ja komissiossa hyvissä käsissä. Meidän ei pidä käsitellä sitä pelkästään pinnallisesti. Meidän pitää tehdä täysin, täyteli, täysiveroinen päätösohjelma tästä asiasta. Meidän pitää ryhtyä painostamaan sillä neuvottelua hän veivät joka tapauksessa seitsemän vuotta. Ja arvosteluhan on se, että tätä, tätä kaikkea ei ole tähän mennessä tehty demokraattisesti. Ja, ja nyt yhtäkkiä sitten jopa ilman keskustelua halutaan asia vain hoitaa. Tätä, tässä pitää valvoa. Minun täytyy nyt tehdä muutama asia selväksi tässä välissä. Ensinnäkin tämä on demokraattisesti valittu elin, jolla on selkeä vastuu kauppa-asioista ja me täytämme tämän velvollisuuden aivan selvästi. Me analysoimme kaikki kauppasopimukset todella huolellisesti ja joskus me hyväksymme kauppasopimukset, joskus, kuten viime vaalikaudella nähtiin, me hylkäämme kauppasopimukset. Tämä on meidän vastuumme ja me Euroopan unionin demokraattisesti valittuna elimenä täytämme tämän velvollisuuden. Ei ole millään lailla epädemokraattista se, mitä täällä tapahtuu. Toiseksi poliittiset ryhmät päättivät, että valiokunnasta ei tule päätöslauselmaa, vaan päätöslauselma tulee poliittisista ryhmistä täysistunnossa niin, että kaikki parlamentin jäsenet voivat osallistua. Tämä ei ole epädemokraattista, vaan demokraattista, sillä näin osallistettiin kaikki poliittis, kaikkien poliittisten ryhmien jäsenet, jotta kaikki voivat päättää parlamentista, jotta parlamentti ja sen demokraattisesti valitut edustajat voivat antaa kantansa. Siis tämän haluan tehdä selväksi. Seuraavaksi Tiziana Bikin. Excuse me, Janik Jadot is not the... Niin anteeksi, Janik Jadot ei ole paikalla, mutta Ska Keller voikin edustaa vihreitä. Kiitos. Todellakin niin, enemmistö tässä valikunnassa ei halunnut päätöslauselmaa, mutta on hyvin mielenkiintoisia argumentteja tästä välineestä ja julkilausumista, jotka tulevat jäsenvaltiolta ja neuvostolta, niin ilmeisesti myös neuvosto on paikan päällä. Olisi mielenkiintoista kuulla. Me puhu, kuulimme paljon tästä yhteisestä välineestä ja kysyimme oikeudellisia neuvoa tämän välineen oikeudellisesta sitovuudesta, mutta neuvoston julkilausumista minä haluaisin kuulla itse neuvostolta tai puheenjohtajavaltion edustajalta, mikä näiden julkilausumien oikeudellinen status on välineestä vielä sen verran, että siinä on myönteisiä kohtia esimerkiksi julkisista hankinnoista, ympäristöjen, sosi, ympäristösosiaali- ja työstandardeja pitäisi noudattaa, se on tehty selväksi. Ja lisäksi puhutaan myös pakollisesta sosiaaliturva- ja vakuutusjärjestelmästä. Yhteinen väline on tehnyt selväksi, että nämä tällaiset seikat on jätetty pois vapauttamisvaatimuksista. Tietysti on muita seikkoja, tehän tunnette meidän kantamme, toisiin seikkoihin emme ole tyytyväisiä, mutta täytyy tunnustaa kuitenkin, että näissä kahdessa asiassa on tullut edistystä. Mutta on myös avoimia kysymyksiä. Kaiken kaikkiaan keskustelusta voidaan sanoa, että on hyvä, että me käymme Euroopan laajuista keskustelua kauppapolitiikasta. Ei ole aikaisemmin käyty tällaista keskustelua, joten hyvä, että asiat tulevat nyt päivän valoon. On hyvä, että kaikilla on mahdollisuus esittää argumenttinsa avoimesti. Ainakin minä teen näin säännöllisesti. Eikä meidän pitäisi pelätä tätä keskustelua, sillä on tärkeää käydä keskustelua siitä, minkälainen Euroopan kauppapolitiikan tulevaisuuden pitäisi olla. Usein kauppapolitiikan alaisuuteen on laitettu liikaa asioita. Meidän pitäisi käydä valiokunnassa keskustelua siitä, minkälaisia kauppasopimuksia haluamme tulevaisuudessa. Ja meidän pitäisi käydä keskustelua myös menettelytavasta. Ja olen samaa mieltä, että tämä oli kyllä kaoottinen prosessi, eikä se pitäisi olla sellainen. Meillä pitäisi valiokuntalla suurempi rooli ja minulla on ehdotuksia siitä, miten menettelytapoja voitaisiin parantaa. Esimerkiksi parlamentti pitäisi osallistaa jo mandaattivaiheessa – ettei komissio sitten ehdota mandaattia ja neuvosto sitten hyväksy sitä ilman, että me emme edes näemme koko mandaattia. Meillä ei ole sananvaltaa siihen. Minulla on siis muutamia ehdotuksia, varmasti muilla ryhmillä on muunlaisia ehdotuksia, mutta meidän pitäisi todella yhdistää tämä nyt näihin kauppasopimuksiin, jotka ovat nyt pöydällä. Minulla olisi kysymyksiä myös ähm, neuvoston julkilausimen oikeudellisen statuksen lisäksi Belgialta tuli myös toinen pyyntö, nimittäin, että jos ICS-kappaletta ei muuteta ja jos Belgia ei sitä allekirjoittaisi, niin milloin, miten, voisiko neuvosto sitten selittää, miten sitten edetään, sitä on nyt allekirjoitettu, mutta jos ymmärsin oikein, niin Belgian sopimuksessa sanotaan, että ICS-kappaletta pitäisi muuttaa, muuten sopimusta ei ratifioitaisi. Nämä nyt vaikuttaa hieman ristiriitaiselta ja mietin myös, mikä on aikataulu Euroopan unionin tuomioistuimen pyynnön suhteen. Me tuemme sitä kyllä. Ja sitten ähm, no, aikataulusta ja kansallisten parlamentin osallistumista. Nyt käydään tämä lounaskeskustelu kansallisten parlamenttien kanssa, mutta tämä tarkoittaa itse asiassa vain sitä, että jokaisesta kansallisessa parlamentista on mukana vain kauppavaliokunnan puheenjohtaja. Se on mielestäni aika vähän. Pyytäisin esittelijältä, että tätä laajennettaisiin, ettei pelkästään kansallisista parlamenteista, vain yksi henkilö tulisi lounaskeskusteluun muutamaksi tunniksi. En tiedä, lähtevätkö ihmiset edes muutaman tunnin takia matkalle Brysseliin. Varmasti jäsenvaltioissa kansallisissa parlamentissa on paljon mielenkiintoa tätä kohtaan, ja jos vain yksi henkilö parla- kansallisesta parlamentista kutsutaan, se on liian vähän. Nyt Tiziana Bekään. Kollegi, eh, jo parlato così. Kiitokset puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niin minä olen viime vuosina puhunut se tästä niin paljon, että äh, lähes tulkoon toistan itseäni, koska en enää saa keksi muuta uutta sanottavaa, mutta kuitenkin minun täytyy sanoa, että se, että vallonialaiset ovat äh, äänestäneet tätä vastaan, ihmiset ovat äh, osoittaneet mieltään ja niin poispäin. Se ei riittänyt. Sopimus on kuitenkin allekirjoitettu komissio ja hallitukset ovat tehneet kuitenkin kaikkensa, jotta se on saatu hyväksyttyä ja Valloniassakin toimittiin niin, että lopulta se saatiin hyväksyttyä. Tässä vaikutti siltä, että itse asiassa oli kyse Davidin ja Koljatin taistelusta, mutta täytyy muistaa kuitenkin arvot. Tässä on kyse sellaisesta eh, sopimuksesta, jossa puhutaan sitten eh, tuosta sijoittajan suojasta ja sitten tässä on näyttänyt antiliberaalilta toiminnalta tämä kaikki, kun on haluttu pieni, pienen osan toimesta estää koko Eurooppaa solmimassa tätä sopimusta. Kyllä on tietysti kuultu, että demokratia on vaarassa Euroopassa kun yksi pieni alue on onnistunut jumiuttamaan kokonaan kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisen. No, tämä on nyt kuitenkin ratifioitu, eikä se tarkoita sitä, että demokratia olisi mitenkään uhattuna. Kyllähän monikansalliset, ylikansalliset yritykset täytyy saada lakien ja sääntöjen piiriin. Meillä kasvukin on hyvinkin surkeaa, ja kaikki tämä johtaa siihen, että demokratia on vaarassa, kun sitten äänestäjät reagoivat tähän ja hyvin monet eivät myöskään koskaan äänestä. Ja monet ihmiset ovat täysin tietämättömiä ja sitten yhtäkkiä päätyvät äänestämään. Ja siitähän nyt nähdään esimerkiksi Yhdysvaltain vaalien tuloksissa seurauksia. Ihmiset pelkäävät globalisaatiota, ei haluta saada tietää, haluta tietääkään siitä sen enempää ja sitten ryhdytään vastustamaan vapaa kauppaa. Jos ajatellen, että sitä, miten komissio toimii niin miten tässä sitten kansan, kansa voi hyväksyä tällais, tällaisen toiminnan. Meidän pitää täällä talossa keskustella asioista vakavahenkisesti, selkeästi, jotta saamme aikaan sellaiset sopimukset, jotka noudattavat kansalaisten ö, oikeuksia. Niin en tiedä, kuka puhuu ENFn puolesta, Obama vai kuka. Kiitos puheenjohtaja, no SETA, tämä uusi vapaakauppasopimus, sillä pakotetaan eurooppalaisille kyllä tiukat vaatimukset. Palvelut vapautetaan täysin ja eurooppalaiset standardit linjataan kanadalaisiin sopimuksiin. Käytetään VTOn sääntöjä, jotta voidaan vähentää kansalaisten oikeuksia. Ja sitten maanviljelijät. No maanviljelijät, kansalaiset maanviljelijät on pakotettu polvilleen ja heidät on alistettu polkumyyntikilpailulle. Ranskalaiset maanviljelijät ovat jo nyt polkumyynnin takia hyvin vaikeassa tilanteessa. Tämä liittyy myös kanadalaisiin viljelijöihin, sillä 35 prosenttia alhaisemmat ovat hinnat esimerkiksi antibioottien ja hormonien käytön takia. 42 alkuperämerkintää suojattaisiin Ranskassa pelkästään. Se on liian vähän. Monikansalliset yritykset, yritysten loppaus on naamioitu tähän usein, ja sitten tämä välimiesoikeus usein myös monikansalliset yritykset rahoittavat tätä. Ja sitten parlamenttien, kansallisten parlamenttien roolista, jos ne sanovat ei, niin sitten eurooppalaiset toimielimet sanovatko ne sitten, että olkaa vain hiljaa, meidän tahtomme on, on tärkeämpi. Nyt Trump on, on, tulee presidentiksi ja haluatteko tässä tilanteessa jatkaa dogmaattista vapaakauppaa, kun toiset eh, todella päättäväisesti vastustavat tätä teidän politiikkaanne? Kiitos. Seuraavaksi Daniel Kaspari. Ja liebe Kolleginnen. Niin, hyvät kollegat. Yhä ihmiset ovat huolissaan. Tämä on se, minkä me tulemme näkemään, mitä tapahtuu globaalisumisen myötä. Kilpailu, kilpailu täytyy selvitä maiden, kuten Kiina, Intia, Brasilia ja Vietnam kanssa. Ja kun nähdään, että työläiset nyt ostavat mieltään, se osoittaa sitä, että missä olet epävarmoja. Tähän epävarmuuteen täytyy antaa vastaus. Toisaalta on niin, että 14 prosenttia työpaikoista Euroopan unionissa riippuu nimenomaan ulkomaankaupasta. Ja tiedämme, että vuotta kohti Euroopan unionissa syntyy miljardin lisää vientiä ja tuhansia työpaikkoja, joten globaalistuminen tapahtuu joka tapauksessa joko niin, että emme osallistu lainkaan, kuten Pohjois-Korea, tätä tietä varmaankaan emme valitse, tai sitten olemme todella osallisina ja silloin meidän pitää pyrkiä myös itse muokkaamaan globaalistumista. Minkä sääntöjen mukaan kauppa sitten tapahtuu? Miten varmistamme esimerkiksi sen, että Eh, ilon periaatteet on että miten me varmistamme omat standardimme, jotka liittyvät kuluttajan suojaan ja ympäristöön, miten varmistamme oikeuden omaisuuteen, miten varmistamme kulttuurin monimuotoisuuteen, kulttuurin tekijöiden aseman, miten me varmistamme, että ei vain suuret, vaan monet pienet ja suuret yritykset voivat saada mahdollisuuksia harjoittaa vientiä, niin että nekin voivat olla lisää työpaikkoja. Miten varmistamme vientiteollisuudellemme ylipäätään mahdollisuuden päästä markkinoille, kun yhä useampi maa haluaa eh, sulkea markkinoitaan? Miten varmistamme, että toimittavat ali, alihankkijayritykset, jotka eivät itse harjoita vientiä, mutta jotka tuottavat tuotteita yrityksille, jotka harjoittavat vientiä, jotka ovat myöskin riippuvaisia siitä, että vientiharjoitajat pääsevät ylipäätään markkinoille. Miten varmistetaan, että koko tämä ketju säilyttää asemansa? Miten suojelemme maataloutta ja samaan aikaan mahdollistamme sen, että myymme paremmin tuotteita Euroopan ulkopuolella ja suojelemme maantieteellisiä alkuperämerkintöjä. Hyvät kollegat, kaikkiin näihin kysymyksiin SETA antaa hyviä vastauksia. Nyt on neuvoteltu viisi vuotta. Ja me emme suinkaan nyt halua viedä tätä pikaisesti lävitse tätä sopimusta, niin kuin jotkut kollegat väittävät, vaan sopimusteksti on ollut yli kaksi vuotta nähtävillä. Yli kaksi vuotta olemme jo tutkineet sitä, on tapahtunut parannuksia, on käyty lisäneuvotteluja esimerkiksi investointi, investoijatuomioistuimissa ja minä toivoisinkin, että me enemmän arvostaisimme, puhuisimme sen puolesta ja tekisimme selväksi, että me Euroopan parlamenttina olemme olleet läheisesti yhteydessä asiaan seitsemän vuoden ajan totta kai me olemme olleet mukana silloin jo, kun annettiin neuvotteluvaltuutus. Me olemme säännöllisesti olleet vuorovaikutuksessa hallituksen ja komis- hallitusten ja komission ja parlamenttien, kansallisten parlamenttien kanssa. Me Euroopan parlamentissa olemme jopa institutionalisoineet säännöllisen vuorovaikutuksen eri parlamenttien kanssa. Ja me teemme tätä säännöllisesti. Ja nyt 29. marraskuuta ei voi olla niin, että vain tulee yksi edustaja jokaisesta maasta. Totta kai kutsu lähti, lähti valikuntien puheenjohtajille, että he voivat ilmoittaa asioista kollegoille. Kaikki kollegat kansallisesta parlamentista voivat tulla, jotka haluavat tätä asiaa käsitellä. Ja asiat on hoidettu eri tavoin tässä tämä voi sanoa pidä hyvän maatalouden osalta. Ei ole niin, että setan myötä nyt tulee hormonilihä Eurooppaan – Ilman SETA uhkaa se, että Eurooppaan tulee hormonilihaa. Me olemme jo VTOn kiistaratkaisustuomioistuimissa eh, saaneet tuomion siitä, että emme ole suostuneet tähän. Ja nyt SETAn kautta monet vahvistaa sen, että hormoniliha pysyy ulkopuolella. Tulevaisuudessa Kanadassa tuotetaan eh, lihaa meidän sanemme mukaan, ja minä tiedän tuottajia Kanadassa, jotka nyt sanovat, että he muuttavat koko tuotantonsa ja että he tulevat hyödyntämään tätä korkeampaa eurooppalaista tuotantostandardia ei pelkästään myydäkseen liha Eurooppaan, vaan siksi, että he voivat tätä kautta Kanadassa puhua sen puolesta, että he myyvät kuluttajille parempaa hormonitonta lihaa. Me siis viemme omia standardejamme ja mitä tulee maantieteellisiin alkuperämerkintöihin, me emme suinkaan ole tehneet mitään myönnytyksiä. Tosiasia on, että kaikki 41 ranskalaista maa, maantieteellistä alkuperämerkintää, kaikki yli tuhatta eurooppalaista, niitä kaikkia ei voitu suojella Kanadassa. Mutta Kanadassa ei ole tänään ainutkaan suojeltu. Ja setan osaltakin on niin, että Euroopassa kaikki 1400 pysyvät suojeltuina. Ja me olemme saaneet aikaan sen, että Pohjois-Amerikassa lopultakin hyväksytään se että ylipäätään on olemassa jotakin kuin, sellaista kuin maantieteellinen alkuperämerkintä. Tästä on hyötyä, kun voimme neuvotellessa Yhdysvaltojen kanssa sanoa, että jos Kanada hyväksyy maantieteelliset alkuperämerkinnät, teidänkin pitää hyväksyä ne, ja jos SETA viiden tai kymmenen vuoden kuluttua uudelleen on tarkastelun kohteena ja sitä kehitellään edelleen, on muutamia asioita, jotka on muutama merkintä, jotka ovat mukana, mutta me haluamme että suojellaan ainakin muutama sata meidän muutamista meidän maatalouden mantereista alkuperämerkitystä. Tämä ei ole mikään vaara. Se on edistysaskel, jonka kautta meidän viljelijämme ennen kaikkea eh, kilpailussa voivat, saavat tukea. Ja mitä tulee sitten kunnallisiin eh, yle, julkisiin, palve, julkisiin yleisöllisiin palveluihin, niitäkin suojellaan kulttuuria. Ja siksi minä puhun sen puolesta valiokuntaa tukensa asialle, että me tänä vuonna myöskin täysistunnossa äänestämme asiasta niin, että sopimus, jos mahdollista, voi tulla väliaikaisesti voimaan ensimmäinen maaliskuuta. Ja meidän toiminta jäsenvaltiot antavat myöskin tukensa tälle hyvälle sopimukselle. Ja ennen kaikkea puhun sen puolesta, että pitäisi käydä reilua keskustelua. Ei pidä levittää huolenaiheita, lietsoa huolenaiheita, siis sellaista, ja se, niitä voidaan tietysti lietsoa, mutta niillä, näillä huolenaiheilla ei ole mitään tekemistä tämän tekstin kanssa. Ja vast, valitettavaa se kaaos, viime viikkoina oli nähtävissä, ja Eurooppa ei suinkaan ole demokraattinen vain silloin, kun viimeistäkin kunnanvaltuustoa myöten päätetään asioista, vaan silloin, kun jokainen taso päättää siitä asiasta, josta se on vastuussa. Kyllä kunnat puut, suuttu, puuttu, suuttuisi, jos puuttuisimme heidän niin tehtäviin. Ja nyt täytyy olla niin, että Euroopan tason päätökset tehdään täällä tällä tasolla, ja meidän pitää tehdä me sen puolesta, että Euroopan unioni myöskin tulevaisuudessa voi muokata globaalistuminen. Globaalistuminen tapahtuu. Me olemme velkaa Euroopan ihmisille sen, että me emme vain salli sen tapahtuvan, vaan olemme muokkaamassa sitä, ja sitä on siihen hyvä väline. Dankeschön, und nun ist... Kiitos. Seuraavaksi Maria Arena. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Niin, tässä Kasparin puheenvuoron jälkeen sanoisin, että rehellistä keskustelua täytyy käydä, jos me eh, jotakin tuollaista Pohjois-Koreaa sitten arvostelemme Öttingerin kanssa, niin ei se tarkoita sitä, että me loukkaisimme toinen toisiamme, jos käymme tällaista rehellistä keskustelua. Kyllä tämä koskee meidän puoltamme, mutta myös sitten toista neuvotteluosapuolta. Ja jos ajattelen nyt sitten kansainvälistä kauppaa, me tarvitsemme sitä ja se on olemassa, se on selvää, ja siitä täytyy jollain tavalla säännellä. Nykyisellä näissä säännöissä kuitenkin on havaittavissa se, että ne eivät takaa ihan kaikkia mahdollisia asioita. Ja Vallonia on esittänyt kysymyksiä jo kahden vuoden ajan ja vastauksia ei ole saatu. Me olemme tässä parlamentissa myös kaksi vuotta esittäneet samoja kysymyksiä eikä minkäänlaisia vastauksia ole kuulunut ja sitten käydään tällaisiin prosesseihin niin kuin nyt on käynyt. Ne vaikuttavat aika lailla voimakkaita ja vahvoita, mutta tällaisia prosesseja meillä on olemassa kuitenkin. Ja tällaista epävarmuutta on olemassa tämän sopimuksen suhteen suhteen epävarmuutta. Sitä belgialaiset vallonit eivätkä ketkään muutkaan pienet valtiot tässä suuressa Euroopan unionissa ole itse asiassa sopimukseen laittaneet. Pikemminkin kyse oli neuvoston, neuvoston keskusteluista, johon Ranska ja Saksa olivat syypäinä. Ja me olemme sitä mieltä, että tässä on kyseessä nyt tällainen sekasopimus. Siinä on kaikenlaista mukana. Ja kun hyväksytään tällainen sekasopimus, niin se on poliittinen päätös ja siihen on myös tuomioistuimelta päätös olemassa jos tehdään tällainen sekasopimus, niin sitten tuomioistuin ei voi siihen sanoa niin paljon, kun siihen on tehty oikeuspohja niin laajaksi. Eli kun on kyse toimivallasta, niin toimivallasta täytyy pitää kiinni juuri sitten, kun se on neuvostolle määritelty. Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että jos tämä demokraattinen laitos jätetään syrjään. Meille on annettu tähän oma toimivaltamme samalla tavalla kuin jäsenvaltioille neuvostossa, joten meidän, meillä on oikeus esittää kysymyksiä tuon sopimuksen luonteesta neuvostoon ja komissioon päin. Ja minun mielestäni täytyy odottaa tuota tuomioistuimen lopullista päätöstä ennen kuin ryhdymme äänestämään tästä sopimuksesta, koska muussa tapauksessa me emme tiedä, mikä on meidän sopim- äh, äänestyksemme tulos, emmekä tiedä, mikä on sitten meidän toimivaltaamme, mikä kuuluu jäsenvaltioille, mikä on sitten neuvoston toimivaltaa. Eli me emme ole aivan varmoja siitä, mitä tämä ö, toimivalta tarkoittaa, mitä me olemme äänestämässä nyt voimaan tässä on kaikenlaisia tulkinnanvaraisia kohtia. Kyse on välineistä kuitenkin, joka on oikeudellisesti sitova. Ja, mut, vai onko kyse sitten vain jäsenvaltioiden yksittäisistä ö, julistuksista? Ja tässä on kyse nyt sellaisesta oikeudellisen välineen määrittelyn ongelmasta, johon me tarvitsemme vastauksen täällä parlamentissa. Jos ajattelee nyt sitten vapaakauppasopimusta Kanadan kanssa, josta me äänestämme ja siihen on laitettu tuo riitojen ratkaisujärjestelmä. Tähän on Belgia jo sanonut, että sopimusta ei ratifioida, kun tuo, tuo, jos tuota riitojenratkaisujärjestelmää ei sopimuksessa muuteta. No kuka sitten voi sanoa, ettei tällaista järjestelmää alkuunkaan oteta käyttöön, vaikka se on tekstistä mukana? Me äänestämme tällaisesta riitojenratkaisujärjestelmästä siinä muodossa, joka meille on esitetty. Ja me tiedämme, ettei tätä sopimusta sitten voida ratifioida, koska yksi jäsenvaltio ei aio sitä missään tapauksessa ratifioida. No sitten komissio lupaa muuttaa tätä tätä mutta kukaan ei tiedä millä tavalla siitä oikea, sitä oikeastaan muotetaan. Eli me joudumme äänestämään tästä ensimmäisestä ratkaisuversiosta, mutta sen jälkeen sitä sitten muutetaan, eikä tiedä mihin suuntaan. Minun mielestäni tämä on aivan järkyttävä ja aivan uskomatonta. Pitää nyt jollain tavalla kuitenkin edes tämän talon demokratiaa myös arvostaa ja kunnioittaa ja meidän parlamentaarista työtämme ei ainoastaan puhua vain pääkaupunkiemme työstä, vaan tämän talon työstä myös. Me tarvitsemme kaiken tiedon, konkreettisen tiedon, käytännönläheisen tiedon. Meidän täytyy tietää, mistä asioista me todellakin konkreettisesti äänestämme tulevina aikoina. Muussa tapauksessa sitten kansalaiset meidän, meidän, meidän kimpumme hyökkäävät ja sanovat, että no siellä te vain painelette niitä vihreitä nappeja, vaikka ette tiedä yhtään mitään, mistä te äänestätte. Minä ovetan tähän nyt tietynlaista vastuunkantoa sekä komissiolta, neuvostolta että parlamentilta. Merci beaucoup, Mr. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Takkula. <clears throat> Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja <clears throat> näiden kahden hyvän ja kiihkeän puheenvuoron jälkeen, mitä Kasparia Arena tuossa piti, niin ehkä muutama rauhoittava retoriikan sana tässä sitten. <clears throat> Eli kyllähän tämänkin keskustelun, mitä me täällä käymme ja mitä nyt on käyty sitten eri puolilla jäsenvaltiossa on osoittanut, että kauppapolitiikkaan liittyy tällä hetkellä tämmöisiä epävarmuustekijöitä. Kun täällä nyt komissiokin saatiin paikalle, niin oikeastaan haluaisin kysyä, että mitkä EU-maat tai mikä EU-maa on ilmoittanut esimerkiksi komissiolle tai neuvostokin voi sanoa, että, että he ovat kärsineet näistä vapaakauppasopimuksista – tai ovat jollakin tavalla vastaan vapakauppasopimuksia. Minusta tuntuu, että kaikki Euroopan unionin jäsenmaat, siitä huolimatta, että mikä heidän ajatus, ajatus tai hallituksen ajatus on tästä integraation syventämisestä, ovat kuitenkin melko lailla yksimielisiä siitä, että me tarvitaan vapakauppaa ja Euroopan unionin leveillä hartioilla 28 jäsenmaan unionilla on paljon parempi tehdä vapakauppaan meille hyviä pelisääntöjä kuin yksittäisillä, yksittäisillä jäsenmaalla toimia sitten, toimia sitten yksittäin. Ja jos ajattelen tätä SETA-sopimusta, niin tulen pienestä jäsenmaasta nimeltään Suomi, ja meillä kovimmat kommunistit ja kovimmat oikeistolaiset kaikki ovat yhdessä rintamassa ottamassa yhteyttä ja sanomassa minulle, että Takkula pidä huolta, että se SETA saadaan läpi, että me saadaan uusia tilauksia telakalle ja, ja, ja näin edespäin, että me saadaan kasvua aikaiseksi. Eli tässä suhteessa AY-liike ja työnantajat ovat ihan samassa rivissä. Ja, ja tuota, tämä on ainakin minulle ollut tämmöinen mielenkiintoinen havainto tämän setan ympärillä. Toki sitten on joitakin kansalaisjärjestöjä, jotka ovat sitten hyvin aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mutta lähtökohtaisesti poliittinen kirja vasemmalta oikealle niin ovat tässä, tässä niin kuin samaa mieltä. Ja voi sanoa, että tässä ei ole mitään muuria rakentunut sitten poliittisten puolueiden väliin tässä kysymyksessä. Kun otin tuon muurivertauksen, niin täällä on tuohon Trumpiin tänään useamman kerran tulevaan presidenttiin verrattu ja itse olen kyllä ymmärtänyt, että kun hän puhuu näistä muureista, ne ovat enemmänkin asenteellisia eikä niinkään kirjaimellisia, että me otamme hyvin monesti erilaisia asioita kirjaimellisesti, vaikka niillä ehkä on, ehkä niillä on enemmänkin vertauskuvallinen merkitys, mutta hänen kohdaltaan on vielä vaikea sanoa, mitä, mitä tulevan pitää, mutta uskon, että tällä valiokunnalla on vahva ajatus ja ymmärrys siitä, että SETA viedään nyt läpi ja sen jälkeen sitten katsotaan, kun TTIPin aika tulee, että mikä on Yhdysvaltain hallinnon, sen hetkisen hallinnon näkemys siitä, miten sitä voidaan viedä eteenpäin. Eli kun me nyt ollaan tämmöistä sekasopimusta tehty, niin on totta, että sekasopimusten myötä näiden kauppasopimusten ratifointi on epävarmaa ja itse ajattelen niin, että jatkossa kauppasopimusten tulisi olla unionisopimuksia eikä sekasopimuksia ja ehkä jatkon kannalta toivonkin, että otamme tämän Euroopan tuomioistuimen lausunnon on sitten Singapore-sopimuksen osalta vakavasti. Itse en ole federalisti, vaan kannatan Euroopan unionin kehittämistä itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöelimenä, mutta siitä huolimatta näen, että kauppapolitiikka on Euroopan unionin ydinaluetta ja tällä alueella pitäisi pystyä toimimaan niin kuin Euroopan laajuisesti. Ja, ja, ja, ja voin todeta, että olen iloinen, että se sopimus nyt kuitenkin saatiin nykkäytettyä eteenpäin ja, ja toivon, että kansallisella tasolla myös ratifiointi tapahtuu ripeästi ja saamme sitten pian sopimuksen kokonaisesti, kokonaisuudessaan sovellettavaksi. Ehkä Tämä riittää tällä erää ja minun mielestä vielä todetaan, että tästä ainakin itse koen, että on käyty avointa ja hyvää keskustelua, mutta toki kun puhumme avoimesta keskustelusta ja keskustelusta ylipäätään, niin vanha sanontahan kuuluu, että kaikki mikä voidaan ymmärtää väärin, tulee myös ymmärretyksi väärin. Ja tässä toivon myöskin, että lainsääteinä ja parlamentaarikkoina me olisimme selkeitä ja yrittäisimme ymmärtää myöskin toistemme viestit oikein, eikä niin, että jostakin poliittisesta orientaatiosta johtuen sitten haluamme tulkita muualta tulevia viestejä, viestejä jotenkin toisella tavalla, vaan, vaan näkisimme, että tämä kauppasopimukset ovat meidän ydinaluetta ja tässä löydämme yhteisen ymmärryksen ja toimimme eurooppalaisten parhaaksi ja sitä kautta omien kansojemme parhaaksi ja alueettemme parhaaksi. Dankeschön. Kiitos. Immanuel Muel. Oui, moi je, je trouve ça très positif que... Niin, minusta oikein julkinen keskustelu on myös se tästä lähtenyt käyntiin. Siitä voidaan olla iloisia myös täällä kun keskustelemme kaupaa, kansainvälisestä kaupasta, on hyvä, että nämä asiat ovat myös tiedotusvälineiden äh, kiinnostuksen kohteena. Tämä asia kiinnostaa kansalaisia ja, ja saa heidät intohimoisesti asiaan suhtautumaan. Totta kai ymmärretään, että tässä on riskejä ja mahdollisuuksia. Kansalaisetkin sen ymmärtävät ja se on hyvä asia. Kun me puhumme esimerkiksi Donald Trumpista ja jos ajattelemme Trumpin kampanjaa, niin siellä siellähän oli myös vapaa kauppa eh, keskiössä Yhdysvalloissa, ei pelkästään republikaanien leirissä, vaan myös eh, sitten muutenkin. Ja ajatellaan vaikkapa naftaa, siitähän on ollut kielteisiä ja myönteisiä seurauksia. Ja mm, tulokset eivät välttämättä tosiaankaan ole olleet sen sopimuksen jälkeen niin kovinkaan eh, loistokkaita. Minä en kuitenkaan ymmärrä sitä, kun sanotaan, että no ceta sopimuksen vastustajat olivat aika karakot, karikatyyrisiä. No totta kai se joissain tapauksissa on oikein ja sitten sanotaan, että no te olette nyt ceta sopimusta vastaan, koska te nostalgisoitte Neuvostoliittoa ja Pohjois-Korea. No sekin on kyllä aika kummallista. Mutta jos ajattelen sitten vaikkapa Valloniaa jos ajat, tai vaikkapa Luxemburgia, joka esimerkiksi koko vero verotuskentän voi blokeerata, niin kukaan ei sano silloin yhtä mitään. Mutta sitten kuitenkin on tällainen pieni alue, joka on suurempi kuin jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot ja asettaa sen kyseenalaiseksi niin, tällaisen sekasopimuksen, niin sitten yhtäkkiä se onkin aivan kaamea asia. Jos ajattelemme vaikkapa Paul Magnettea, Vallonian johtajaa, niin hän selitti aivan selkeästi, miksi tätä tällaista epäilystä on aivan kaikissa Euroopan maissa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa. Jos Ranskassa setasta olisi äänestetty kansanäänestyksestä, niin kyllä sieltäkin olisi aika hurja tulos sitten varmaan saatu. Eli se, mitä Vallonia sanoi, niin oikeastaan osoitti suurimman osan eurooppalaisten kantaa ja epäilystä tätä SETA-sopimusta kohtaan. Ja e, sitten vielä on avoimia kysymyksiä, tuskin saamme vastauksia näihin välttämättä ikinä komissiosta eikä neuvostosta eikä välttämättä myöskään sitten tästä parlamentistakaan. Kun jos me katsomme kaikkia e, setaa koskevia kauppatutkimuksia, niin onko se sitten kovinkaan kunnianhimoinen? No tietysti siinä puhutaan vapaakaupasta ja sanotaan, että se hyödyttää työllisyyttä ja kasvua ja niin poispäin, mutta jos tutkimme sitten noita varsinaisia säädöskohtia, niin eihän se ihan selkeästi sieltä kyllä heijastu. Ja toiseksi sitten Kasparin äskeiseen puheenvuoroon siitä, millä tavalla eh, SETA vaikuttaa sitten eurooppalaiseen maanviljelykseen. No, meillä on tietyt eh, eh, kiintiöt, sianlihakiintiöt, nauralihakiintiöt, niitä on kasvatettu suhteessa Kanadaan. Ja sitten ajatellaan, miten britit voivat käyttää tätä hyväkseen Brexit-sopimuksen jälkeen. Mehän olemme aivan erityistyyppisessä tilanteessa Brexitin jälkeen, kun meidän täytyy uudelleen muokata blokata sekä sianlihan että naudanlihan tuotanto. Tämä kenttä on siis maatalouden kannalta auki. Ja sitten lisäksi on vielä erilaisia tulkintoja, julkimu, julkilausumia, yhteisiä julkilausumia. Niistä kaikista täytyy vielä myös käydä keskustelua. Eri Eritoten jos ajattelemme sitten Euroopan unionin lainsäädäntöä ja sitten riitojen ratkaisujärjestelmää, miten ne voivat linkittyä toinen toisiinsa. Ja lisäksi myös eh, perustuslaillinen puoli. Esimerkiksi Ranskassa on kiinnitetty eh, tuohon säädösyhteistyöhön näkökulma, huomiota myös eh, perustuslaillisesta näkökulmasta. Sitten tässä on erityinen legitiimisyys kysymys esitettävänä tästä on, tämä, esimerkiksi Saksalla on opt-out näihin ö, siirtymäkauden säädöksiin ja Belgiallakin näyttää sellaiselta, Belgiassakin näyttää sellaiselta, mutta en minä ymmärrä, miten tällainen kummallinen erityisjärjestely oikeastaan toimisi. Ja jos katson sitten komission julkilausumaa, siellä on ennaltavaroitumisperiaate kyllä, mutta jos sitten katsomme EU-Kanadan tulkinta julkilausumaa, niin siellä tuollaista päätö- periaatetta ei ole olemassakaan. Eli nämä eivät näytä toinen toisiaan toisiltaan. Eli kumpaa tekstiä tässä sitten pitää lukea. Eli on vaikka kuinka paljon kysymyksiä, jotka ovat vielä täysin avoimia. Ei meidän tässä nyt sitten pidä ryhtyä syyttämään toinen toisiaan mistään Pohjois-Korean ihannoinnista kuitenkaan, se, vaan tässä on ihan selvästi oikeudellisia kysymyksiä auki. Ja meidän täytyy sen takia todellakin jatkaa tätä keskustelua. Me voimme kuitenkin olla siitä iloisia, että Euroopan kansalaiset ovat kiinnittäneet tähän huomiota ja ovat esittäneet näkemyksensä tästä, koska joskus aina näytti siltä, että tämä tässä nyt mm, kansalaiset eivät kiinnitä enää mitään huomiota tähän koko asiaan. Tämä on hyvä asia, että he suhtautuvat tähän nyt näin kärsivällisesti eteenpäin. David Martin. Kiitos seuraavaksi David Martin. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, onko neuvosto täällä vastaamassa kysymyksiin. Siellä paikat on kyllä äh, täynnä, mutta en tiedä vastataanko kysymyksiin. Täällä on todella kysymyksiä, joita, joilta pitää saada vastaukset neuvostolta eikä komissiolta. On hienoa, että Mauro on täällä taas. Komissio on tehnyt parhaansa tiedottaakseen meitä, meille kaikista vaiheista, mutta sanoittekin alustuksessanne, että neuvosto ei noudattanut sopimuksia. On, ja toisin, sanoisin, että oli toisin kuin mitä Marjetti sanoi, on hy- hyvä, että parlamentin puhemies osallistui näihin neuvotteluihin tai prosessiin. Parlamentilla on vain näin ollut rooli näissä, eli parlamentin puhemiehellä on ollut tärkeä rooli. Joten minua huolestuttaa eniten neuvosta. Jotkut kollegat ovatkin jo kysyneet, ja Emmanuel kysyikin juuri äsken, että mitä Saksan, Itävallan, Puolan ja Belgian julkilausumat väliaikaisesta soveltamisesta tarkoittavat, miten väliaikainen soveltaminen voitaisiin keskeyttää, eh, jo, jos tässä on EUn yksivaltainen toimivalta niin on kyseessä, niin itse asiassa keskeyttäminen ei itse asiassa edes vastaisi Lissabonin sopimusta. Mitä tämä tarkoittaa jäsenvaltioille? Voivatko jäsenvaltiot keskeyttää väliaikaisen soveltamisen siltä sopimuksen osalta, joka on oikeastaan EU-toimivaltaa. Mielestäni tämä ei ole hyvää demokratiaa. Olen samaa mieltä Maria Arenan kanssa No itse asiassa ö, oli hyvä, että annettiin, ö, annettiin mahdollisuus päättää sekä sopimuksesta, mutta sen pitäisi olla itse asiassa EUn yksi omaista toimivaltaa. Kolkat ovat sanoneet, että on hieman hämmennystä siitä, mitä yksinomainen toimivalta tarkoittaa. Meitä huolettaa ennen kaikkea kestävän kehityksen kappale. Tässä sanotaan, että 20, 23, 22, 23 ja 24 kappaleiden väliaikainen soveltaminen, eh, niissä pitäisi eh, jakaa toimivalta jäsenvaltioiden ja EUn välillä. Mitä se tarkoittaa? Kestävän kehityksen kappaleita on historiallisesti pidetty yksin omaisena toimivaltana, joten tässä on nyt kyllä tullut muutos jos kestävä kehitys olisi nyt jäsenvaltioiden toimivaltaa. Sitten kun mennään pidemmälle vielä setasta, mitä Belgian julkilausuma ICSS eli investointituomioistuimesta tarkoittaa? Tarkoittaako se, että pitäisi saada, että pitäisi saada uusi ICS ennen kuin voimme Vietnamin ja Singaporen sopimukset saada etenemään vai ovatko ne eri laatikossa? En tiedä, ymmärrä, miten se voitaisiin tehdä, jos sanotaan, että yksi ICSn muoto olisi hyväksyttävissä toisessa sopimuksessa, mutta toisessa taas ei. Me tarvitsemme tästäkin lisätietoja ja kollegat ovat myös maininneet maataloutta koskevan julkilausuman. Mitä se tarkoittaa? Ei ole määritelmää siitä, mitä kynnys tarkoittaa. Mikä kynnys pitää ylittyä ennen kuin ryhdytään suojalausekkeiden mukaisiin toimiin. Suojalauseketta ei itse sopimuksessa ole, joten mistä toimista tässä on kyse? Mauro varmasti yrittää vastata näihin kysymyksiin, mutta neuvoston täällä pitäisi olla vastaamassa näihin kysymyksiin ja toivon, että mm, jompikumpi näistä puheenjohtajavaltion edustajista voi puhua tästä. Meidän pitäisi saada vastaukset jolta kulta, joka, jolla on oikeus puhua neuvoston nimissä näistä asioista. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Olen ilahtunut niin kuin ryhmäni jäsenetkin itse asiassa siitä, että Ahtyisin työ ja neuvoston ja komission työ, vuosikausien työ on nyt saatu tähän pisteeseen asti. Ja tämä liittyy tietysti toimielinten uskottavuuteen, kun sääntöjä on luo, laadittu 5-6 vuotta sitten ja sitten määritelty selvät neuvottelurajat, niin en tiedä, miten me yhtäkkiä sitten voisimme äänestää tällaista sopimusta vastaan, kun näin paljon työtä siihen on uhrattu. Ja, e, ja tässä voitaisiin saada aikaan sellainen sopimus, jossa molemmat osapuolet voittavat. Totta kai me joudumme esittämään kysymyksiä, ja erityisesti minä olen samaa mieltä. Kyllä, hyvä puheenjohtaja. Parlamentti on eh, ollut tässä nyt myös vastahankainen. Ehkä tällainen sekasopimus on ollut virhe alusta alkaen ja sitten siitä on syntynyt kaikenlaisia tulkinnanvaraisuuksia ja komissio on pyrkinyt avoimesti toimimaan, mutta ehkä olisi kuitenkin syytä muistaa se, että kansalliset parlamentit pitäisi saada tällaisiin kauppasopimuksiin paljon enemmän mukaan. Täytyy ehkä sitten muuttaa sääntöjä. Onko tuo yksimielisyyssääntö esimerkiksi varmasti paras tällaisissa sopimuksissa vai pitäisikö meidän siirtyä määräenemmistöpäätökseen esimerkiksi, jotta itse asiassa pääsisimme eroon täm- tällaisesta, miten kävi sitten kolmen miljoonan, muutaman miljoonan asukkaan alueen äänestyksessä ja koko unioniprojekti saatiin sillä sitten taas kangertelemaan. Eli katsotaan, jos me siirrymme tähän suuntaan, niin sitten perussääntöjä täytyy ryhtyä muuttamaan. Ja sitten tuo johdonmukaisuus. Tietysti suuri yleisö on seurannut tätä asiaa. Katsotaan, kiinnostaako heitä sitten tuo Singaporen ja Vietnamin kauppasopimus niin paljon ollenkaan. Näyttää siltä, että tämä Kanadan sopimus sopimus kiinnostaa paljon enemmän. Vaik- jotkut kansalaisjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiota tietysti paljon enemmän myös näihin kahteen muuhun sopimukseen, mutta ei suuri yleisö. Ja minä haluaisin nyt olla sinänsä arvostelematta yhtään ketään, mutta täytyy kuitenkin välttää vääriä tietoja esimerkiksi se, miten komissio on toiminut Vallonian parlamenttiin päin. Malmströmhän on komissiosta selostanut tätä asiaa jo vaikka kuinka paljon. Miksi sitten Vallonia odotti viime minuuttiin asti kysymyksiä esittämään, esittääkseen, vaikka kyllä vastaajat olivat valmiina vastaamaan näihin kysymyksiin. Minua hämmästyttää se, miten Paul Magnette esitti kysymyksiä. Tietysti se on aivan oikein esittää tällaista epäilystä ja kysymystä, mutta kuitenkin itse asiassa tuossa kertomuksessa oli oikeastaan lähes 90 prosenttia kysymyksistä vastaus jo valmiina. E, e, tietysti komission työ on ollut hyvää. Se on nimittäin, siihen nimittäin liitettiin tällainen asiakirja, lisäasiakirja, jonka tarkoitus oli selostaa asiaa, kertoa asiasta hyvinkin avoimesti ja se oli käännetty monelle kielelle ja tässä sitten Emanuelia siinä mielessä tukisin, että kyllähän minä tiedän, mitä Ranskan maanviljelijät ovat tästä mieltä, kun puhu, ryhdytään puhumaan vaikkapa sianlihasta tai naudanlihasta ja siihenhän Kasparikin jo täällä viittasi, niin e, e, ei ei voi tuoda tätä lihaa hormonimuunneltuna. Ja sitten taas tiedämme, että kanadalaiset juuri näin haluavat toimia, tuoda tuota lihaa Euroopan unioniin. Ja sitten meidän täytyy tutkia koko, koko tuotantoketjua Kanadassa. Ja Emanuel, sinä olet aivan oikeassa naudanliha-asiassa. Kysymys on esitetty komission suuntaan ja vastaus on saatu eli mm, vuonna 2013-2014 nolla prosenttia, nolla prosenttia tuoreesta liha, tuoleesta lihasta ja, ja, jäädytetystä, siis pakastetusta lihasta suurin osa vietiin yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joten minä haluan saa tietysti vasta- selvät vastaukset näihin, ja meidän, meidän täytyy käydä selvää keskustelua ö, myös kansallisten parlamenttien kanssa, ja se, mitä ceta sopimuksessa tapahtuu, mehän puhuimme tietysti tästä jo eilen tuon vapaakauppapäivän tiimoilta. E- eli täytyy jollain tavalla nyt ymmärtää tätä viestintää ja millä tavalla me sitten viestimme, miten me selitämme tästä asiasta ja näin me sitten saamme tähän kansalliset parlamentit mukaan, mutta myös muutkin, ei pelkästään kansalliset parlamentit, eri sektorialat pitää saada tähän mukaan, millä tavalla me väkitämme tätä viestiä eteenpäin. Jotkut poliittiset vastuunkantajat eivät ole nyt tässä toimineet aivan oikealla tavalla. Eli jos me ajaudumme kauppasopimuksessa tällaiseen epäonnistumisen tilaan, niin siinäkin on vaikka vaikka kuinka minkälaisia vaikutuksia. Jos ajattelemme vaikkapa SETAn tuomia tuloksia, niin voidamme, voimmeko me sanoa nyt, että sen tilanne olisi huonompi kuin nyt? Suojataanko meidän maanviljelijöitämme nyt tällä hetkellä? Kyllähän tässä on ollut jo aikaisemminkin hankaluuksia Kanadan kanssa kun on ollut maanviljelystuotteiden tuo väärennettyjä alkuperäismerkintöjä esimerkiksi, joita on tuotu Euroopan unioniin. Ja se on sitten haitannut tiettyjä alueita Euroopan unionissa. Eli meidän täytyy nyt sitten muistaa myös se kysymys, pääsevätkö meidän yrityksemme Kanadaan, pääsevätkö pk-yritykset Kanadaan, pääsevätkö meidän maataloustuotteemme Kanadaan, suojataanko tässä meidän kansalaistemme etuja vai ei. Missä me olemme nyt menossa ja mitä SETA voisi voisi tuoda meille tulevaisuudessa. Totta kai tiedämme, että siellä on vaikka kuinka paljon parannettavaa ja täydennettävää joihinkin alkuperämerkintöihin ja niin poispäin, mutta kyllähän me voimme tilannetta parantaa. Nytkin me voimme vielä alkuperäsopimuksia tai merkintöjä noudattaa. Meidän täytyy esittää se kysymys, parantaako se sopimus meidän tilannettamme vai huonontaako se. Ja nyt me tässä joka tapauksessa joka ikinen päivä menetämme. Se on huono asia maanviljelijöiden kannalta, tuottajien kannalta, kansalaisten kannalta, pk-yritysten kannalta. Ja meidän täytyy jollain tavalla todella nyt nopeasti, nopeammin päästä eteenpäin. Totta kai kaikki epäilykset ja kysymykset ottaa huomioon ja käsitellä niitä avoimesti, eh, varsinkin tuota sijoittajan suoja, eh, sijoittajan eh, suojakysymystä. Totta kai me voimme parantaa tätä tekstiä ja jatkaa keskustelua, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että tässä on satoja sivuja, jotka tuottavat pääosin hyötyä sekä Euroopalle että Kanadalle. Kiitos seuraavaksi Jude Kilton Darling. Kiitos. Hmm. Arvelenkin, että on todella tärkeää, että käydään julkista keskustelua kauppasopimuksesta. Julkinen keskustelu ei ole sitä, että oltaisiin puolesta tai vastaan, vaan se heijastelee sitä, että kauppapolitiikkamme ei ole perinteistä kauppapolitiikkaa, jossa alentaan tulleja tai yksinkertaistetaan tullimenettelyjä. Se on siirtymässä alueille, jotka ovat hyvin tärkeitä ja jotka ansaitsevat demokraattista valvontaa. Ja mun kollegat, jotka sanovat, että Euroopan parlamentti ei ole demokraattinen instituutio, sen osalta on täysin samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja sanoi, mutta on turhauttavaa minun kannaltani se, että kysymykset, joita tässä parlamentissa on kysytty, jotka heijastelevat monia kysymyksiä, joita viime kädessä jäsenvaltiot kysyvät, että näitä kysymyksiä ei ole käsitelty kahden vuoden aikana ennen kuin vasta sitten varttia keskiyöllä Eurooppa-neuvostossa, jossa yhtäkkiä sitten voittikin saada kannanotto Euroopan tasolla, jossa selkeytettiin asioita, että saatiin voimakkaampaa kieltä. Ja minä pidän hyvänä selkeytyksiä, koska se on ratkaisevan tärkeää ihmisille, jotta he tietävät, mistä me äänestämme. Vaikeaa minun kannantani on se, että Jotkin näistä selkeytyksistä itsensä tekevät tilanteen mutkikkaammaksi, joten jos katsoo sellaisia kysymyksiä kuin sen, että meillä on Slovenian, Puolan, Belgian julkilausumat, joissa konkreettisesti pyydetään itse asiassa muutoksia sopimustekstin, joka koskee eh, valtion ja investoijien välisten kiistojen ratkaisemista tätä, oikeus, eh, tätä järjestelmää, ja saman aikaan komissio jatkuvasti sanoo, että ei avata enää tätä tekstiä. Mistä me sitten oikeastaan äänestämme Euroopan parlamentissa, koska Belgia ja muutkin jäsenvaltiot ovat sanoneet selvästi, että ne käyttävät vetoa, jos niiden julkilausumia ei sovelleta. Ja tämä merkitsee sitä, että näistä kiistellään jo ennen että nämä ICS, nämä investointikoisjärjestelmät tulevat voimaan ennen kuin kansalliset parlamentit äänestävät tästä asiasta, mutta mikä on meidän roolimme tässä prosessissa, jos tämä prosessi tapahtuu parlamentissa tapahtuneen äänestyksen jälkeen? Minusta meidän roolimme on puolustaa eurooppalaisia etuoikeuksia kauppapolitiikassa ja meidän on otettava tämä vakavasti. Meidän täytyisi olla selkeästi perillä siitä, mikä tämä prosessi on, miten parlamentti on siinä mukana, mitä tapahtuu, jos prosessin lopussa ei ole vieläkään otettu huomioon yleisesti esitettyjä huolenaiheita. Viinin yleissopimus, jota jatkuvasti, jatkuvasti viitataan, on hyvin selvä. Siinä puhutaan siitä, että on hierarkia, joka koskee erilaisia välineitä. Se ei ole suinkaan selvää kaikista näissä julki, julkilausumissa ja tulkitsevissa välineissä ja muualla, mikä näiden välineiden hierarkia on. Ja minusta Tästä olen Skakellerin kanssa yhtä mieltä. Me tarvitsemme selkeän analyysin komissiolta siitä, mikä on juridisesti sitovaa, miten ne vaikuttavat toisiinsa, koska jotkin näistä asioista ovat keskenään ristiriitaisia. Esimerkiksi julkilausumat ja tulkitsevan väline toteavat, että täytyy tehdä päätöksiä sitä on yhteisessä komissiossa, komissiossa, komiteassa, jotta voidaan panna toimeen tiettyjä elementtejä. Minun henkilökohtainen huolenaiheeni on se, mikä on myönteinen asia tässä tulkitsevassa välineessä on se, että työntekijäoikeudet ovat sitovia, ympäristön suojelu, tulevat sitoviksi. Tämä olisi todellinen aske eteenpäin. Myöskin kestävän kehityksen lukua vahvistettiin ja tehtiin siitä kunnollinen luku, jossa on sitovia standardeja. Mutta se kanta, joka sitten on hyväksytty, siis tämä komission julkilausuma, joka koskee Saksan perustuslakituomioistuimen päätöstä, jossa sanotaan selvästi, että ei voi olla tällaista päätöstä lähitulevaisuudessa. Tämä on täysin eh, ristiriidassa kahden elementin väli. Tässä on täysin ristiriita kahden elementin väli. Niin kun me tiedämme, mikä on hierarkia, miten ristiriitatilanteita käsitellään, on hyvin vaikea pyytää parlamentin jäseniä äänestämään asiasta, joka on itse asiassa muuttuva asia, ja tämä minusta ei ole kunnollista parlamentin harjoittamaa valvontaa. Kiitos paljon seuraavaksi Obama. Ja... Kiitos puheenjohtaja. Tänään mainittiinkin jo, että tämä on hyvin tärkeä keskustelu. Ymmärrän, että jotkin kollegat pitävät tätä jo liian pitkällisenä ennen kaikkea, kun ilmeisesti odotetaan, että päästäisiin tulokseen ja tulos hyväksyttäisiin myös parlamentin tasolla, niin että päästäisiin eteenpäin. Kaikki muuhan olisi pelkkää ajan kuluttamista. Mutta minun mielestäni on kuitenkin tärkeää, että jäsenvaltioissa äänestetään kaikki me, mistä, mistä me täällä puhumme. Se tulee olemaan tärkeää myös minun kotimaassani Itävallassa ja Itävallan parlamentin keskusteluissa. Toiseksi on hyvin mielenkiintoista, että pitää pyytää anteeksi sitä, että, tämä on huolenaiheita ja epäilyksiä tällaisessa asiassa, että pitää pyytää siis anteeksi, eihän se ole popu. Ei, e- ei tämä ole mitenkään populistista. Kyllä parlamentaarikoilla on lupa olla myös huolenaiheita. meidän edustamme kansalaisia ja haluaisin onnitella myös Vallonian kansalaisia ja edustajia äh, siitä, että siellä on käytetty perustuslaillisia oikeuksia. Olisi toivonut, että Itävallassa oltaisiin oltu myös tiukempia ja oltaisiin pystytty samalla tavalla tuomaan esille huolenaiheet Itävallassakin. Kaksi asia jäänyt puuttuvaan. Minulle olisi ollut nimittäin tärkeää ja myös monille itävaltalaisille olisi ollut tärkeää, että tämä ennalta varautumisen periaate, että se olisi ollut sitovana mukana sopimuksessa. Jotkut kollegat sanovat, että no ei, ei, tätä, ei standardit alene mutta tämä ennalta varautumisen periaate, se on tärkeä eurooppalainen periaate ja se, sen pitäisi olla sitova sillä. Ja toiseksi tämä toinen huolenaiheeni, nimittäin tämä sääntelyperiaate, sillä on hyvin tärkeä merkitys. Emme oikeastaan voi edes sen merkitystä vielä, vielä edes arvioida. Emme tiedä, miten tätä käytännössä toteutetaan, ja tämä on tietynlainen uhka, jota ei voida arvioida tarkalleen. Saattaa olla, että, että jotkut asiat, joista luulemme, että ne on hyvin säännelty, niin ne eivät saata eivät välttämättä pädekään. No, on oikeastaan äh, sama, näettekö tämän populismina vai ei. Kyllä mielestäni tässä pitää parlamentissa ja myös kansallisvaltioissa äh, puhua. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Fjellner. Euroopan unionin olennaista on se, että puhutaan itsemääräämisoikeudesta, eri asioista, kun puhutaan muuttoliikkeestä, siitä puhutaan puolustuksesta, puolustuspolitiikasta. Monilla alueilla, joista me nyt keskustelemme tällä hetkellä – niin näyttäisi että että yksin eivät pystyisi välttämättä hoitamaan kaikkea yksin, mutta jotkut henkilöt sanovat vuonna 1957, he totesivat, että tulliliitto saattaisi olla hyvä ajatus, joten kootaanpa siihen sitten hiukan tällaista itsemääräämisoikeutta, ja siitä lähtien on ollut hyvinvointia olla jauhdettu aika menestyksekkäästi erinäisiä asioita, paitsi nyt tähän asti. Nyt monet ihmiset keskittyvät siihen, miten vetää pois äh, tätä suvereniteettia eh, takaisin kansalliselle tasolle, eh, Euroopan tasolta ydinkysymyksissä näyttää siltä, että alueidenkin pitäisi äänestää erinäisistä asioista, kun on kysymys tällaisista tulliliitoista. Ja tämä tulee olemaan katastrofi Euroopan unionille ja sen kauppapolitiikalle, siis tehdä luonnostella sopimuksia alueilla, alueilla, jolla meillä on toimivalta – unionin tasolla. Eli jos Euroopan kauppapolitiikka on nyt näin kaoottista, se johtaa sitten siihen, että voidaan kysyä sitä, että jos nyt edetään tällä tiellä, niin silloin enemmän tai myöhemmin sanotaan, että tällä talolla ei ole demokraattista legitimiteettiä. Minä kuuntelin lehdistötilaisuutta, jonka Arva Malmström piti. Hän ei sanonut, että on mitään oikeudellista epävarmuutta. Komissio so, sano väittää, että tämä on alue, josta vain EU on vastuussa tässä talossa, koska me luemme sopimuksia sellaisena kuin ne ovat. Me uskomme omaan demokraattiseen oikeutukseemme. Me uskomme, että meillä on toimivalta tehdä asiat. Mutta poliittisista syistä komissio oli riittävän niin sanoakseni viisas päättämään, että tämä oli tällainen sekasopimus. Jotkut sanovat, että tämä oli hyvä päätös, Minusta nuo ihmiset kyseenalaistavat tämän talon demokraattisen oikeutuksen, ja silloin voi sitten kysyä, mitä me täällä sitten enää teemme, mitä järkeä on pitää näitä kokouksia, jos näin on, että, että tämä olisi ollut hyvä poliittinen päätös. Olen kuullut monissa keskusteluissa sen, että me vain esitämme kysymyksiä, mutta sehän on hyvä, on hyvä, että esitetään kysymyksiä. Ja kansalaiset esittävät kysymyksiä. Minä tuon kansalaististamia kysymyksiä tähän keskusteluun. Mutta tähän strategiaan pitäisi lisätä yksi asia. Mitä jos pyrkisimme vastaamaan joihinkin kysymyksiin? Mitä jos tapaisimme kansalaiset ja selittäisimme heille asioita? Minä en tiedä, kuinka monta julkilausumaa ja tulkittua julkilausumaa on ollut liikkeellä. Minä puhun näistä sellaisena setana tyhmyreille. Seta on erittäin mutkikas teksti, mutta on paljon selityksiä, jossa puhutaan julkisista palveluista, hormoneista, kuluttajansuojelusta ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta tässäkin salissa estään uudestaan kertaton jälkeen samat kysymykset. Mitä jos luettaisiin seta ja katsottaisiin tulkitsevia papereita ja sitten äh, Pyritäisi myöskin vastaamaan kysymyksiin siis että vain toistettaisiin samoja kysymyksiä. Joko ne, jotka puhuvat näistä julkisista hankinnoista tai muista vastaavista, joko eivät ymmärrä asioita tai eivät osaa lukea, koska nämä asiat ovat tekstissä. Sitten investointisuojasta. Minä en ymmärrä, miten ihmiset voivat sanoa, kuten me kuulet tänäänkin, että, että ollaan huolissaan siitä, jos 41. kerran on oikeudellisia yksityisiä tuomioistuimeja ja että valloonit ovat yhtäkkiä ymmärtäneet, että on olemassa jotakin sellaista kuin investointisuoja, että me olemme nyt huoli, että ovat huolissaan asiasta. Se on vitsi. Vitsi. Belgialla on 60 kahdenvälistä investointisopimusta. Ne eivät ehkä huolestuta, koska Belgia on vain yhden kerran vedetty oikeuteen ja silloinkin se on voittanut tämän käsittelyn. Joten en pelkästään sanoa, että tämä on niin vanha tällä ajatolta. Belgialla on kaksi uutta investointi, kahdenvälistä investointisopimusta vuodelta 2009 Panaman ja Tajikistanin kanssa. Miksi Vallonia ei protestoi näitä vastaan? Miksi niistä käyty mitään? Olemmeko me kuulleet paljon sanomaan, että he haluavat päästä eroon olemassa olevista sopimuksista? Ei, koska siitä ei tässä ole kysymys. Mutta ehkä minun pitäisi kysyä Rova Arenalta tätä. Arena itse on ollut ministerinä eh, Belgian hallituksessa silloin, kun luotiin nämä sopimukset eh, Tsatsikistan ja Panaman kanssa, kun Belgian hallitus allekirjoittaneet. Onko näissä ollut jotakin ongelmia? Miksi tämä kaikki nousi esille tämän sopimuksen ympäriltä, ympärillä viime hetkellä? Me sanotaan, että ei ole saatu vastauksia kysymyksiin. Minusta niitä kyllä on ollut. Minusta Belgialla on ollut lukuisia tilaisuuksia saada vastauksia kysymyksiin. Olisi mielenkiintoista kuulla komissiolta, kuinka monta kertaa komissio on raportoinut setasta neuvostolle. Ehkä voidaan kysyä, kuinka monta kertaa he ovat käyneet raportoimassa tälle talle, kuinka monta kertaa komissio on käynyt vastaamassa kysymyksiin täällä koska saattaa olla niin, että ei ole mitään merkitystä sillä, tuletteko te vai ette, koska näyttää siltä, että ihmiset eivät kuuntele. Luns. Seuraavaksi edustaja Luns. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben eh, afkomstig uit... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minähän olen myös parlamentin jäsen Belgiasta. Minä tulen Flanderin alueesta, alueelta. Flander puoltaa sitä. Minun puolueeni on suurin puolue Flanderin alueella ja myös Belgiassa. Olemme myös Flaamialueen alueen paikallisparlamentissa puheenjohtaja. Rova Arena keskeyttää. Me me belgialaiset tässä nyt myös vastata, eikö meidän kannattaisi keskustella muustakin kuin pelkästään Belgiasta täällä? Salvoren je trouve qu'à un moment, soit on... Minun mielestäni joko me saamme vastaukset. Kyllä tässä voidaan käydä pelkkää pelkialaistakin keskustelua. Kaikilla on arvoinen puheoikeus täällä nyt. Edustaja Lunes. Jos edustaja Arena nyt vain odottaisi, tämä on oikeastaan vain kannustusta minulle. Minähän sanoin vain, että minäkin tulen Belgiasta ja, ja puhun tärkeän belgialaisen puolueen puolesta. Vallonialla on ollut täysi oikeus tehdä niin kuin se teki. Vallonia on hyvin demokraattinen alue ja myös tarpeeksi suuri alue. Olen aina ollut sitä mieltä, että tarvitsemme enemmän demokratiaa ja niin Vallonia on juuri tehnyt ja Vallonialla on täysi oikeus siihen. On hienoa nähdä, että ST-ryhmä on nyt myös samaa mieltä ja EKR myös, nimittäin siitä, että kansallisella parlamentilla on tärkeä rooli tässä. Toiseksi tässä viime hetken keskustelussa näimme, että on myös suurta hyötyä sillä, että, että voimme käydä tällaista keskustelua. Fjellner sanoikin tämän, paljon on kysymyksiä, mutta vähän vastauksia ja nyt meillä on vielä lisä argumentti, nimittäin Vallonian viesti ja nyt tämä tulee käsin kosketeltavaksi voimme nähdä, mitkä vastaukset ovat. Poliitikkoina me usein etsimme argumentteja, etsimme, etsimme professoroita ja muita asiantuntijoita, jotka tukevat meidän argumenttejamme. Ja nyt sanotaan, että Vallonia on viimeinen, joka on vastustanut sitä sopimusta. Tässä on vahvistunut useita asioita ja, ja itse asiassa näissä, näissä selityksissä myös lukee, että sitä ei johda siihen, että hormonilihaa tulee Eurooppaan ja meidän sosiaalinen mallimme pysyy vahvana, se ei joudu hyökkäyksen ala- alaiseksi ja meidän julkiset palvelumme, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, niitä suojellaan. Minä en sano tätä, vaan tämä Valonin viestinä näin sanoa. Ja sitä kolmanneksi yksityisiä tuomioistuimia ei tule valloon ja tämä on vah, tämän on vahvistanut, eikä mitään trojalasta hevosta nyt tule, jota monikansalliset yritykset voisivat käyttää hyväkseen. Ja sitten kansallisia tuotteita suojellaan ja meidän paikallista maatalouttamme ja, ja elämänlaatuamme suojellaan. Lisäksi me saamme myös pk-yrityksille paremmin mahdollisuuksia. Nämä ovat seikkoja, jotka tulevat aina uudelleen esille keskustelussa. Kaikki nämä asiat ovat nyt helpompia toteuttaa, koska vallonialaiset nousevat vastarintaan. Ja tämä kaikki voitiin saada aikaiseksi ilman, että SETA-sopimuksessa muutettiin kirjaintakaan. Eihän meillä nyt oikeastaan ole mitään uusia vastauksia kysymyksiin. Oikeastaan esitettiin vain samat kysymykset, eikä tekstissä muutettu mitään uutta setaa ei ole. On vain yksi SETA-sopimus, eikä siinä muutettu kirjaintakaan. Nyt ke- keskustellaan ISDS, eli sijoittajien ja valtion välisestä riidanratkaisusta ja ics duomioistuimesta No, tässä tekstissähän lukee, on tiettyjä ehdollisuuksia, Mm, mutta oikeastaan tämä voi tulkita vain sen vahvistamisena, mitä me, ole, mitä me olemme ymmärtäneet jo kuukausia, eli ei ole mitään yksityistä tuomioistuinta, vaan pysyvä riippumaton tuomioistuin. Tästä on puhuttu jo kuukausia, ei tämä ole mikään uusi keskustelu. Mehän tiedämme tämän jo kaikki, mutta nyt tämä on eksplisiittisesti myös mukana tekstissä. Ja hyvät kollegat, me tiedämme oikeastaan, aivan hyvin, mistä meidän on täällä äänestettävä. Nämä ovat asioita, jotka olemme tienneet jo kuukausia. Tulin tänne suoraan lentokoneesta, sillä tulen juuri Yhdysvalloista. Seurasin siellä vaaleja, näin myös Donald Trumpin ensimmäisen puheen. Ja voin kuvitella, että äärivasemmisto ja vihreät ovat ehkä tyytyväisiäkin nyt tähän tulokseen, sillä nyt he eivät ole enää yksin taistelussaan vapaa kauppaa vastaan ja protektionismin puolesta ja eristäytymisen puolesta lopultakin he ovat löytäneet jonkun eh, henkilön, joka tukee heitä tässä taistelussa, nimittäin Trumpin. Kun kuulin Trumpin ensimmäisen puheen New Yorkissa, hän kuulosti kyllä paljon maltillisemmalta. No, ehkä tässä ollaan nyt liioiteltu etukäteen. Minun Minulla, minulla tulee vielä toivon, toivoni äh, Trumpin suhteen, mutta ei oikeastaan toivoa enää parlamentin keskustelun suhteen. Sitten viimeiseksi Scholz. Kiitos. Minä olen syvästi huolissani näistä viime sanoista. Minä nimittäin en usko, että se vertaus, jonka herra Luns esitti, pätee. Tässä olemme niitä silloin keskustelun ytimessä, sillä eri poliittiset näkemykset siitä, miten talous toimii, miten, miten sosiaaliset, julkiset intressit, miten, mihin, mihin ne sidotaan, miten eri talouselämän toimijat, mikä, miten, mikä heidän asemansa on. Ja tämä uusi kauppasopimus, siinä on kysymys siitä, että miten katsotaan nykyistä taloutta ja, ja sillä on todella vakavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Se on se, mistä keskustellaan. Ei pidä unohtaa keskustelua, jota käydään Kanadassa nimittäin. Ja kysymys, joka meitä ajaa juridisesti, on se, että Euroopan parlamenttina aloitammeko me nyt käsitellä juridisesti tekstiä, joka on allekirjoitettu. Se, että olemme aloittaneet aikaisemmin ja olemme intensiivisesti seuranneet tätä neuvottelua, on oikeus, jonka me itse taistelemme, demokraattinen oikeus, joka tällä parlamentilla on. Siksi, että me, jotta olimme voineet vaikuttaa poliittisiin päätöksiin, halusimme olla mukana prosessissa, halusimme huolehtia siitä, miltä tämä Euroopan unioni tulee näyttämään, ettei se hajoa eh, nationalististen intressien ja alueellisten intressien osalta, vaan että ihmisillä jäsenvaltioissa alueilla on mahdollisuus päästä mukaan poliittiseen muokkausprosessiin Euroopanissa. Tästä on kysymys myös SETassa ja tässä on kysymys myös kaikkien muiden kansainvälisten kauppasopimusten tapauksessa. Silloinkin, kun niillä on hyvin erilaisia keskenään ristiriitaisia vaikutuksia tähän todellisuuteen, siksi on aivan normaalia, aivan johdonmukaista, että on erilaisia näkemyksiä, jotka pitää tuoda mukaan keskusteluun Euroopan parlamentissa. Tämä on kysymys, joka liittyy siihen myös, että onko kysymys sekasopimuksesta vai ei. Saksan liitto Saksan perustuslakituomioistuin sanoi, että on alueita Saksan kannalta katsottuna, jotka tulisi päättää Saksan tasolla. Näihin kuuluvat muun muassa investoinnit. Ja tähän liittyy myöskin talousministerin selitys, joka koskee tätä. Ja kysymys, joka meille sitten eurooppalaisena poliitikkoina herää, on sitten se, miten se sitten vaikuttaa SETAn toimintaan tulevaisuudessa. Ja tämä on asia, joka pitäisi tutkia vakavasti. Siksi on hyvä, että, että Mauro Petticcione on paikalla ja että hän voi hiukan puhua meille, kertoa meille eri lausunnoista ja myöskin esittää kommentteja mikä on oikeudellisesti sitovaa ja että hän voisi kertoa, mitä on tapahtunut komissiossa neuvostossa ja enemmistöparlamentissa. hän ei ole ollut pystynyt seuraamaan tätä. Mitä sitten äh, Daniel ja Christopher ovat äh, ottaneet esille, on se, että totta kai on erilaisia arvostelu, arvostelun kohteita ja näkemyksiä äh, siitä, mitä on sovittu. Me esimerkiksi olemme tiukasti sitä vastaan – että otetaan käyttöön tällainen negatiivisten listojen lähestymistapa, koska meillä on eri taloudesta. Ja totta kai me aivan oikeutamme sen esille, koska me näemme, että siitä seuraa vaaroja julkisille palveluille. Esimerkiksi, täällähän on puhuttu sitä, me olemme ole siitä, että, että tulee käyttöön äh, varovaisuusperiaate ja että sitä vetäisiin eteenpäin. Ja se on meistä hyvin tärkeä asia ja sitä pitää viedä, se pitää ottaa esille. Sitten tämä Belgian sisäinen keskustelu. Belgia on myös liittovaltio minun kantani katsottuna, jossa näitä kysymyksiä käsitellään vakavasti. Minä toivoisinkin, että jokainen ministeri, ennen kuin hän allekirjoittaa paperin, on varma siitä, mikä on enemmistön kanta hänen omassa maassaan. Silloin ei tulisi tällaista eh, sekoilua, koska silloin me näkisimme, että, että pysytään sillä tietyllä tasolla siitä, sen osalta, missä on eh, vastuu toimivalta tietyllä tasolla, että onko se EU-tasolla, eh, valtion tasolla vai alueellisella tasolla. Tämä on asia, joka pitää voimakkaammin ottaa huomioon. Se on asia, joka pitää, jota pitää viedä eteenpäin. Nimittäin tämä on se, että kansalaisilla on tällainen äh, demokraattinen äh, valta tuoda itsensä mukaan keskusteluun niin, että ei vain synny tällaista turhautuneisuutta, joka johtaa siihen, että populistiset voimat voivat sitten hyödyntää sitä. Me tarvitsemme tällaisen kytkennän, demokraattisen takaisin kytkennän, ja tätä kautta minä sanoisinkin, että se, että puhutaan siitä, että on tällaisia poliisiedustajia. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että meillä on demokraattinen vastuu ja siksi me tarvitsemme riittävästi aikaa asian perinpohjaiselle tarkastelulle. Minä olisin toivonut, että me olisimme olleet rohkeita, niin että olisi voineet päättää tämän keskustelun itse asiassa valiokunnan yhteiseen päätösasemaan enemmistö ryhmistä oli sitä vastaan, mutta minä kuitenkin toivon, että ryhmien päätösasema sitten tulee ottamaan esille tämän kysymysten laajan kirjon, ja että me saamme hyvän päätösaseman sitten, joka seuraa tätä SETA-sopimuksen ratifiointia ainakin Euroopan parlamentissa. Ganz gut. Kiitos. Ja nyt vielä ihan viimeiseksi Karolin. Niin, valitettavasti minut unohdettiin tähän keskusteluun ja viime viikkojen keskusteluun voin sanoa, että pistää silmään, että on paljon epävarmuutta, on paljon kysymyksiä meidän on vastattava näihin kysymyksiin, koska meidän on myös päätettävä tästä sopimuksesta. On tärkeää myös miettiä, miten, mistä nämä monet avoimet kysymykset ja huolenaiheet tulevat. Meillä Euroopan parlamenttina on ollut liian vähän sananvaltaa näissä neuvotteluissa. Päätöslauselmat eivät ole riittäneet siihen, että komissio olisi ottanut ehdotuksemme huomioon. Ja lisäksi meillä on lopuksi vain sanottavana, että eh, eh, kyllä tai ei, mutta meillä pitää olla tarpeeksi aikaa tutkia asia todella. Tarvitsemme lisää selvyyttä ja lisää varmuutta. Olemme kuulleet kaikki nämä huolenaiheet nyt jo, ICS, nämä uudet julkilausumat, joista me emme tiedä, mikä niillä luonne on, ja sitten vielä tämä väliaikainen soveltaminen. Minua henkilökohtaisesti mietityttää myös Brexit ja yhdistyneen kuningaskunnan EU-ero. Sehän muuttaisi sopimusta. En ole saanut konkreettista vastausta vielä tähän, mutta meidän on mietittävä senkin vaikutuksia. Emme ole kaikkea vastaan, eikä voi sanoa, että olemme kaikkia vastaan, jos haluamme tarkasti keskustella kaikesta kansalaiset ovat huolessaan. Tämä aihe on kaikkien huulilla ja kaikki siis Euroopassa tietävät, mikä ylipäänsä on SETA-sopimus. Emme voi, äh, emme voi vaan tässä yksinkertaisesti sanoa kyllä. Meidän pitää äänestää tästä asiasta, joten meidän pitää tarkastella sitä myös ta- hyvin huolellisesti. Kiitos. Nyt sitten Mauro, tarvitsemme vastauksia. Kiitos. First, uh... Kiitokset. Niin, anteeksi kun saavuin tänne myöhässä. Olen ollut tuolla Italiassa, viettänyt kas, lapsuuteni 60-70-luvun Italiassa ja ymmärrän kyllä, mitä työntekijöiden tuo, tuo, tukeminen tarkoittaa. Tässä nyt sitten ei kuitenkaan päässyt tuota rakennuksesta niin ulos, kun sanottiin, että enkeli on siellä vaarassa, mutta kuitenkin minua siellä suojeltiin hyvin, mutta olen pahoillani, kun tulin myöhässä. Minun kollegani ovat kertoneetkin minulle keskustelusta. Minä pyrin nyt pysymään tässä tietopohjaisesti puheenvuorossani, jos sitten aikataulu ei jousta, niin voimme sitten jatkaa tässä myös lisäselvitysten jakelussa myöhemminkin. Mutta nyt mietitään sitä, miten näihin julkilausumiin on päästy. Ei komissio ole mitään uutta eikä sen kummempaa tehnyt, mutta tämä on ehkä ollut vähän dramaattisempaa kuin aikaisemmin. Meillä on kuitenkin päätöksentekomenettelyssä oma roolimme jäsenvaltioissakin ja me voimme toimia näin, kun meitä pyydetään. Esimerkiksi Saksassa olemme käyneet keskustelemassa ministerien kanssa ja myös Lenderin tasolla, myös vaikka esimerkiksi julkisista palveluista ja työntekijöiden lähettämisestä ja niin poispäin. Ja muutamien viikkojen, viime viikkojen aikana SETA-neuvotteluissa me olemme olleet lähes tusinaan, oikeastaan yli tusinaan jäsenvaltioita yhteistyötä, kansa, yhteistyössä kansa, yhteydessä kansallisten parlamenttien kanssa. Ainoastaan Belgiassa meitä pyydettiin toimimaan alueellisen hallituksen kanssa ja me toimimme tässä, koska Belgian liittovaltiohallitus pyysi eh, tätä meiltä ja tiesimme, mitä liittovaltiohallitus on mieltä sopimuksesta itse ja tämä on ollut oikein hyvää hedelmällistä työtä. Me helpotimme tilannetta, kerroimme tilanteesta, välitimme tietoa asiasta ja kun näytti siltä, että selityksemme eivät riittäneet, niin me pyrimme sitten lisätietoja saamaan tähän, ottamaan kanadalaiset myös mukaan tähän välineettä selittämään. Ja sitten olemme tehneet myös eurooppalaisia julkilausumia asiasta. Komissio, neuvosto ovat tehneet tästä julkilausuman, myös jotkut yksittäiset jäsenvaltiot myös myöhemmin, mutta palaan tähän sitten vähän myöhemmin kuten jotkut valiokunnan jäsenet ovat sanoneet, niin nämä on, tässä on kyse tulkinnan, tulkittavista asiakirjoista ja neuvoston oikeudellinen yksikkö on näitä tulkinnut ja komission oikeudellinen yksikkö on samaa mieltä kuin neuvoston oikeudellinen yksikkö. Tässä ei ole kyse siitä, että SETA-sopimusta muutettaisiin, vaan se on selvennys tähän SETA-sopimukseen, jonka oikeudellinen yksikkö on antanut sitovasta luonteesta. Kuka tahansa haluaa tulkita SETA-sopimusta, jos ei näytä riittävän selvältä, niin voi löytää vastauksen tästä julkilausumasta, joka on äh, neuvoston oikeudelliselta yksiköltä annettu, ja me olemme äh, hyvin yksityiskohtaisesti selittäneet eri asiaa ja tarjonneet vastauksia siihen, mihin eri välineen kohdat milloinkin viittaavat. Ja tässä myös sitten Vallonian hallituksen kanssa toimimme. Ja eurooppalaiset nämä julkilausumat, johon neuvoston oikeudellinen yksikkö on osallistunut tulkitsemisroolissaan, ne ovat yksipuolisia, mutta ne, niissä kaikissa käsitellään asioita, jotka ovat hyvinkin relevantteja, esimerkiksi tuo varautumisperiaate, kun se mainitaan tulkitsevassa välineessä, niin sekä Euroopan että Kanadan osapuolet ovat sitoutuneet tähän kansainvälisessä sopimuksessa – varovaisuusmenettely. Siis, ja tässä on kyse siitä, että kansallinen lainsäädäntö jää tässä koskematta. Ja me olemme tehneet tähän julkilausuman. SETA ei unionin lainsäädäntöön varovaisuusperiaatteesta puutu, ja se on unionin perustamissopimuksessa olemassa. ceta sopimus ei siis muuta tätä sen enempää. Miksi tämä varovaisuusperiaate sitten on mainittu CETAssa? Me emme pakota Kanadaa hyväksymään tällaista varovaisuusperiaatetta, mutta kyse on periaatteiden kunnioittamisesta. Tällaisten periaatteiden kunnioittamisen täytyy toimia molemmilla, molempien osapuolten mielessä. Joten meillä on saman lailla tulkitut arvot tässä esitettynä riippumatta toi, toimijasta. Ja unionin toimijoiden esittämät julkilausumat sitovat unionin, unionia tulkinnoissaan siitä, miten eurooppalaiset toimijat sitten sopimusta ryhtyvät täytäntöön panemaan. Jos ajattelemme sitä, näitä jäsenvaltioiden yksipuolisia julkilausumia, ne ovat jäsenvaltioista peräisin, jotkut niistä ovat myös tulleet neuvoston sihteeristön neuvoteltaviksi ja komissioon, mutta ne kuuluvat sitten täysin kyseisten jäsenvaltioiden vastuulle. Niihin komissio ei voi puuttua, ei voi puuttua niiden mm, paikkansa pitävyyteen tai sen tai muuhunkaan. Me olemme käyneet konsultointiprosessia jäsenvaltioiden kanssa, jotta kaikki vastaisi yleistä unionilainsäädäntöä ja muita sopimukseen liitettyjä julkilausumia. Ja kiinnitän erityisesti huomiota tähän yhteen erityiskysymykseen, eli opt-outiin. Sellaista ei ole olemassa jotkut ovat selkeästi sanoneet, että jos joku rikkoo kaikkia sovel- koskevaa lainsäädäntöä ja joku jäsenvaltio sitten va- kansainvälisen sopimuksen vastaavuutta perustuslakiinsa tarkastaa, niin on niin ja tuo jäsenvaltio sitten sanoo, että tämä sopimus on perustuslaillinen, niin silloin tuo jäsenvaltio ei sopimusta voi ratifioida. Ja unionin täytyy sitten päättää tuon sopimuksen täytäntöönpaneminen, mutta jäsenvaltiot eivät voi sopimuksen täytäntöönpanoa yksipuolisesti keskeyttää. Jos jäsenvaltio unionille sitten kertoo, että se ei voi ratifioida sopimusta perustuslaillisista syistä, niin silloin unionin toimielinten täytyy tällaisen sopimuksen soveltaminen lopettaa, koska siitä tulee tällainen perustuslaillinen kysymys. Ja sitten toiseksi, jos ajattelemme mahdottomuutta ratifioida sopimusta, niin se saattaa tarkoittaa parlamentaarista ratifiointia. Me olemme käyttäneet tätä jäsenvaltioiden pyynnöstä tällaista muotoa, koska e, perustuslailliset menettelyt jäsenvaltioissa eroavat toisistaan niin kovasti. Ja tässä tapauksessa esitämmekin sen kysymyksen, tietysti siitä, tietysti parlamentit ovat suvereneja tässä asiassa. Parlamenttien äh, äänestys voi olla tai voi olla olematta lopullinen vastaus. Tämä, äh, kukaan voi tietää, mitä vastaukseksi lopulta tulee, joten se, mitä julkilausumassa on sanottu, niin jos toimitaan esimerkiksi parlamentaarisen prosessin kautta yhden tai useamman ja siitä sitten epä, siinä epäonnistutaan sitten täysin ratifiointiprosessissa tietyssä jäsenvaltiossa, niin sitten kun kyseistä sopimusta ei voi ratifioida eikä myöskään täytäntöönpanoa jatkaa. Ja silloin Euroopan toimielinten täytyy ryhtyä toimimaan. Ja kun olemme nyt tällaisessa epävarmuudessa, onko tässä nyt sitten epäonnistuttu hetkittäin vai pitemmällekin, niin jäsenvaltio tekee tästä ilmoituksen ja tämä ilmoitukseen aikataulu riippuu jäsenvaltion toimielimestä, parlamentista ja hallituksesta. Ei ole olemassa minkäänlaista eurooppalaista kaavaa tähän asiaan eikä tällaista testattua kaavaa ole olemassa, koska tällaisiin tilanteisiin ajaudutaan aika harvoin. Ja sitten neuvoston julkilausumaa vastaa jäsenvaltioiden julkilausumiin jos jäsenvaltiot ottavat esille jonkun asian, joka liittyy yleiseen sovellettavuuteen, niin neuvosto sitten esittää tästä soveltamisjulkilausuman. Ja jos jäsenvaltiot sitten ilmoittavat unionitoimielimille, että ne eivät voi SETA-sopimusta ratifioida mistä tahansa syystä. On kyse sitten perustuslaillisesta vastaavuudesta tai sitten siitä, että parlamentti on tuon parlamentin ratifiointiprosessin jumiutuminen on lopullista, niin unionin täytyy toimia sitten oman prosessinsa mukaan. Ja minä en ihan rehellisesti tiedä ihan tarkkaan, minkälaiset nämä prosessit ovat. Tämä riippuu sitten neuvoston päätöksestä, tuleeko meidän tehdä enemmän vaiko ei. Jos enemmän täytyy sitten sopimuksen kanssa vielä jotain työstää, niin sitten neuvosto ja parlamentti varmasti toimivat tässä yhdessä, mutta katsotaan, miten tässä sitten käy. Ja sitten sekasopimuksesta. En nyt puutu tässä poliittiseen kysymykseen siitä, onko se viisasta vai ei. Juncker on asiasta esittänyt näkemyksensä, mutta jos ajattelen parlamenttia, niin oikeudellisesti ajateltuna tilanne on nyt liikkunut eteenpäin, koska neuvosto on päätöksen tehnyt, se on sitova päätös ja näin sopimus on päätetty sekä sopimuksena allekirjoittaa. Jäsenvaltiot itse allekirjoittavat sen yksittäin ja sopimus on välitetty nyt parlamenttiin käsiteltäväksi konsultaationeuvoston kanssa. Eli olisiko tässä nyt pitää nyt sitten tehdä toisen tyyppinen sopimus tai ei, niin se ei ole nyt enää oikeudellisesti millään tavalla relevanttia. Sama kysymys varmasti tulee tulevaisuudessakin esiin ja ehkä toivottavasti saamme sitten tuomioistuimelta jo tässä jonkunlaisen vastauksen tähän asiaan. En sano, etteikö tämä olisi merkittävää keskustelua, se voi olla, mutta, mutta onko se sitten setan kannalta enää poliittisesti merkittävää, mutta se ei ainakaan oikeudellisesti ajatellen enää ole eh, setasopimuksen kannalta olennaista. Ehkä sitten jonkun tulevan sopimuksen kohdalta pikemminkin. Ja sitten jos ajattelen eh, väliaikaista eh, soveltamista, mikä tahansa säädös astuu voimaan, niin se on sitten operatiivinen ja tuo yhteinen komitea myös on operatiivinen ja se on tärkeää nyt tietää, mitä me olemme sitten so- sopineet tuossa komiteassa tehtäväksi väliaikaisen soveltamisen ajan aikana kanadalaisten kanssa ennen kuin olemme kuulleet yhden perustuslaillisen tuomioistuimen eli Saksan käsityksen tästä asiasta. Käytännössä täytyy kuitenkin muistaa, että on aika harvinaista, että me tarvitsemme tällaisia yhteisiä komitea mm, näkemyksiä kuitenkaan jos kyse on vaikka hallinnollisista puolista jonkun yksikön muu, nimen muutokseminen tai niin poispäin, se on täysin hallinnollista toimintaa pelkästään, eikä se ole niin olennainen asia. Ja tämä liittyy muun muassa tuohon investointituomioistuimen työohjelmaan. Jos ajatellaan ICSn taustaa, niin varmaan muistatte, että me olemme käyneet keskustelua tässä valiokunnassa useampaan otteeseen, ja ICS on ollut tässä kehiteltävänä, miten me sitten SETA-sopimukseen Kanadan kanssa olemme ottaneet, niin oli itse asiassa vähän vähemmän valmis kuin esimerkiksi Vietnamin kanssa tehdyssä sopimuksessa. Sielläkin on tietyt sitoumukset ottaa käyttöön sellaiset tekijät tuon voimaantulon jälkeen. Ja Kanadan kanssa toimimme tässä vähän laajemmin Mitä Vallonia on oikeastaan sitten sanonut. Samantyyppistä kuultiin myös muistakin jäsenvaltioista ja nimenomaan Vallonia kysyi, miten tämä prosessi saadaan päätökseen. Miten tuomarit valitaan? Esimerkiksi tämä asia oli jätetty avoimeksi, koska kukin osapuoli valitsee tuomarit oman menettelynsä mukaan. Eli nyt me sitten päätämme siitä, miten eurooppalaiset tuomarit valitaan. Ja tässä sitten on muun muassa käytännesäännöt kyseessä. Meillähän on olemassa eettiset säännöt sekä SETA-sopimuksessa että Vietnamin sopimuksessa, ja me olemme halunneet parantaa niitä, selventää niitä ja yksityiskohtaistaa niitä. Ja Vallonian ja muiden viesti oli se, että tämä on itse asiassa aivan liian tärkeä asia jätettäväksi vain hamaan tulevaisuuteen, vaan asia täytyisi käsitellä nopeasti nyt jo. Ja jos katsomme sitten tuota työohjelmaa, niin sen säännöt ja muotoilut ovat tuota alkuperäisestä ICS-välineestä, jo, mikä jo on ollut siis olemassa. Ja se, mitä nyt on tehty, niin komissio on sitoutunut näitä lausekkeita käsittelemään lähitulevaisuudessa ja määrittelemään sen, että tulos saataisiin komissiosta aikaan. Tämä olisi voitu jo aavistaa keskustella, keskustelusta, jota kävimme aikaisemmin No, jos tämä oli sitten arvattavissa, niin miksi sitten asia ei voitu sanoa eksplisiittisesti? No, meidän täytyy nyt vakuuttaa Kanada. Kanadahan on osallistunut näihin keskusteluihin, kuten tiedätte, ja Kanada on innokkaasti suhta, neuvotellut asiasta neuvoston kanssa ICS. -stä. Voi olla mahdollista, ettei Kanada tätä hyväksy ja, ja Belgian hallitus ja Vallonian hallitus ovat nyt halunneet kiinnittää tähän huomiota ja sanonut, että ne eivät hyväksy asiaa, jos ICS-ongelma ei saada ratkottua. Parlamentit ovat tietysti suvereeneja ja voivat toimia omaan menettelynsä pohjalta, mutta tietysti on olemassa selvä poliittinen käsitys siitä, millä tavalla Vallonia ja Pelkiä voi antaa oman ratifiointiinsa tälle sopimukselle. Me uskomme, että Kanada on sitä mieltä, että tässä ollaan nyt oikeilla, oikeilla raiteilla. Meillä on olemassa myös välineet, joiden pohjalta voimme edetä. Tässä tarvitaan tietysti vielä aikaa yksityiskohtiin ja ö, hiomaan. Mutta varmaan me saamme tässä sitten myös Saksan perustuslailliselta tuomioistuimelta näkemyksen asiaan ja sen jälkeen voimme sitten toimia vapaasti ja saada asian sopimukseen ennen kuin tästä sen enempää äänestetään. Ja Vallonialle tämä on selitetty hyvin selvästi sekä Vallonia hallitukselle että parlamentille koko tämä prosessi ja se, että tähän kuluu oma aikansa. Ja tässä sitten belgialaiset voivat nyt sitten hoitaa tämän omassa hallituksessaan. Tämä, tässä ei komissio ole nyt sen enempää mukana. Me ovetamme, että parlamentti valvoo tietysti meitä ja myös kansalliset laitokset saavat meitä valvoa, ei siinä ole sen kummempaa ongelmaa. Sitten Euroopan unionin tuomioistuimen kysymyksestä. Tuomioistuimesta on kysytty toimivalta toimivaltakysymyksestä. Minun täytyy sanoa, että Singaporen sopimuksessa on ISDS-malli ja me aiotamme, aiomme kehittää sitä enemmän ICS-malliin päin, eli investointituomioistuimeksi. Singapore-kysymys on nyt jumiutunut, kun yritämme selvittää ensiksi tämän, mutta se kyllä, sitä kyllä jatketaan sitten. Tuomioistuin ei tutki ollenkaan mitään sellaista toimivaltaa, joka voisi olla perussopimusten vastainen. Eli kun se, jos tuomioistuin tutkii, kuka vastaa ISTSstä, niin silloin se tarkoittaa myös, että ISTS vastaa perustussopimuksia, sillä muuten tuomioistuin olisi sanonut, että ISTS ei vastaa perussopimuksia, joten emme tutki koko asiaa. Joten näin voidaan siis päätellä. Belgia Valonian pyynnöstä ja minä olen ollut mukana näissä keskusteluissa. Belgia on varannut mahdollisuuden sitten, kun se on nähnyt ICSn työohjelman pyytää tuomioistuimelta mielipiteen tämän perussopimuksen, perussopimusten kanssa yhteen toimivuudesta, eli me, mutta meillä ei ole tästä mitään huolenaiheita. Uskomme, että tässä ei ole ongelmaa. En, en tiedä, aikooko Belgia näin tehdä. Belgia on tässä suvereeni, riippumaton. Belgia on tämän eksplisiittisesti esittänyt mutta se ei muute, kuitenkaan muuta sitä, että kaikilla toimielimillä ja kaikilla jäsenvaltioilla on täm, tällainen valtuutus. Tämä päätös voidaan tehdä milloin tahansa. Tämä on normaali tapa, jolla EU-toimielimet toimivat. On ollut poliittisesti tärkeää Belgialle nimenomaisesti sanoa, että, ne, että siellä aiotaan tehdä näin, eikä tämä tule olemaan komissiolle ongelma. Päinvastoin kun unionin tuomioistuimelta saadaan päätös, kuten täällä kollegat ovat sanoneet, se itse asiassa vahvistaa prosessia eikä heikennä sitä. Muutama yksityiskohta vielä. Maatalous on muistutettu ja voin, on, voin vahvistaa sen, että SETA ei muuta meidän maatalouslainsäädäntöämme. Se ei muuta sitä faktaa, että hormoni lihaa ei saa myydä Euroopassa eikä hormonia saa antaa nautakarjalle. Me emme tuo tällaista lihaa Kanadasta emmekä mistään muusta maasta minkään suosituimmuus tai minkä, minkään sopimusjärjestelyn alaisuudessa. Suojalausekkeet sitten. Setassa ei ole kahden välistä suojalauseketta. Se tässä on, tai se jättää koskemattomaksi vastavuoroisen oikeuden VTO-sopimuksen alaisuudessa, tämän oikeuden, joka on EU-ssa luotu lainsäädäntövälineillä. Tämä, tämä julkilausuma muistuttaa siitä tosiasiasta, että nämä välineet on olemassa ja meillä on oikeus käyttää niitä, jos kanadalaiset tuontituotteet eivät täytä standardeja. Sama pätee Kanadan puoleen. Sitten tuonti voidaanko tiettyjen kiintiön alaisuudessa laukaista suojalausekevälineet? No se on eri asia. Siinähän on kyse myös määrärajoituksista ja, ja järjestelyt, kiintiön ulkopuoliset järjestelyt yleensä takaavat sen, että tuonti päättyy jo pitkään ennen kuin ennen kuin tämä suojelauseke aktivoitaisiin. Mutta välineet ovat siis olemassa, ja jos niitä pitää käyttää tai tulee tarpeen käyttää, niin silloin niitä myös käytetään. Mainitsin ennaltavarautumisen periaatteen jo. Haluaisin vielä lyhyesti mainita sääntelyyhteistyön ja kestävän kehityksen kappaleen, ja siinä sitten onkin kaikki minun puolestani. Sääntelyyhteistyö Usein, ja tämä ensimmäinen kertaa tulee esille kysymys, että setassa ei ole minkäänlaista ylikansallista tahoa, joka voisi säännellä. Setassa on vain sääntelyyhteistyötä, joka on vapaaehtoista. Sillä ennakoidaan ja silloinkin, kun silloin kun tässä on kyse vapaaehtoisuudesta, osapuolet ovat vapaita myös jättämään tuloksen huomiota. Kaikki, mistä saatamme sopia Kanadan kanssa, se pitää hyväksyä CETA-yhteiskomiteassa. Tämähän on vain sellainen taho, joka päättää sopimuksesta. Ja tässä elimessä komissio edustaa EUta, mutta komissio ei voi esittää kantaa, jos sillä ei ole siihen valtuuksia. Tämän valtuuksen, valtuutuksen pitää tulla EU-toimielimiltä. Vähimmäisvaatimuksena on neuvoston päätös, ja jossakin tapauksessa saattaa olla, että pitää täysimääräinen prosessi neuvoston ja parlamentin kanssa käydä läpi. Tämä taho ei voi tehdä minkälaisia päätöksiä ilman, että EU olisi antanut hyväksyntänsä. Sitten kestävästä kehityksestä. Kestävän kehityksen kappaleen säännökset ovat sitovia. Usein tästä on ollut väärinkäsityksiä. Ne ovat täysin sitovia nämä säännöt. Ne ovat erillisen riidanratkaisumekanismin alaisia, joka on myös sitova. Ei voida sanoa, että jos ollaan eri mieltä tämän paneelin mielipiteestä, niin silloin päätöstä ei olisi olemassa. Tän, tässä on taustalla täytäntöönpanomekanismin kysymys. Minun täytyy muistuttaa, että kyse on myös neuvoston yksimielisestä, yksimielisestä päätöksestä. Ja tässä parlamentissa on usein sanottu, että kauppasanktioiden käyttäminen työ- ja sosiaalisäännösten täytäntöönpanemiseksi ei ole oikein. Tämä on se kanta, joka on komissiolle esitetty ja ohjeistettu jo useita vuosia, eikä tässä ole löydettävissä mitään muuta kuin tämä komission kanta. Olemme yhdessä Kadon kanssa yrittäneet vastata näihin huolenaiheisiin ja Olemme sanoneet, että aloitamme sopimuksen vaativan uudelleen tarkastelun ja katsomme myös täytäntöön panokelpoisuutta. Eli jos on tarpeen, me voimme tämän muutoksen tehdä setan, setaan Kanadan hyväksynnällä. Kiitos Mauralle ja kiitos myös tulkeille tästä yliajasta, puheenjohtaja sanoo. Tässä kaikki esityslistan kohtaan 23. Haluaisin muut, muistuttaa, että Strasbourgissa pidämme tämän valiokunnan ylimääräisen kokouksen. Siinä keskitymme pelkästään oikeudellisiin kysymyksiin. Ja meillä on myös oikeudellisen yksikön julkilausuma tästä. Se koskee siis pelkästään oikeudellista luonnetta ja tätä välinettä sekä 38 julkilausemaa. Eli meillä on ylimääräinen valiokunnan kokous Strasbourgissa. Muuten seuraavat kokoukset pidetään 28. ja 29. marraskuuta. Sitten saamme esittelijämme mietintöluonnoksen ja käymme myös keskustelun kansallisten parlamenttien kanssa. Kohta 24, muut asiat, sen alla ei ole mitään käsiteltäviä, käsiteltävää. Seuraavat kokoukset 28. 29. marraskuuta. Kiitos paljon. Uh, Leon will go with you to the threshold, which is rather uh, technical. I will meet uh, you at 1.30 uh, with Matisse. I'll okay. go with